There we go. All right, welcome everybody. No niin, tervet, tervetuloa no kai, kaikille. puheenjohtaja Busek sapu seuraamme tunnin kuluttua. Siihen asti minulla on ilo ja kunnia tätä kokousta vetää. Tässä vähän alkuun pitäisi mm, sitten hyväksyä pöytäkirjat heinäkuisesta kokouksesta, ellei mitään kommentteja kokouksen loppuun mennessä tule, katsotaan ne hyväksytyksi. Pidemmittä puheita sitten työpajaan koskien Brexittiä ja eurooppalaista teollisuus- ja avaruusyhteistyötä. Ensimmäiseksi pohditaan Brexitin merkitystä EU27. Sitten viimeinen tällainen mm, työryhmä tai erityisseminaari sitten pidetään lokakuussa samasta aiheesta. Se on EU ja Horizon 2000 asioista. Euroopanhan on yritettävä säilyttää roolinsa sitten johtava roolinsa Euroopassa teollisuussektorilla. 99 prosenttia EUn talous, teollisuuslaitoksista ja tuotanto ja yrityksistä ylipäätänsä on PK-sektorin e yritystä, ja niitä tietysti aiheut, tuovat EUlle sen lisäarvon, mitä liike-elämä voi tuoda. Että me EU tässä muodossa voi sitten tietenkin edesauttaa taloutta laajemminkin, mutta myös erityissektorilla, kuten vaikkapa juuri esimerkiksi kuljetussektorilla ja tuotannossa ja avaruusteknologiassa. Äh, äh, Brexitin äh, seura- seurauksista sitten EU-27 on jouduttu pohtimaan ja joudutaan pohtimaan ja selvähän se on, että e UK-vetäytyminen e mm, tulee vaikuttamaan monella tasolla. Meillä on tähän knafti tunti, neljältä alkavat äänestykset, nimittäin tämä seminaari lähetetään – Äh, internetissä niin ja tästä on sitten meidän sisäisillä omilla sivuillamme tästä myöskin sitten nähtävissä äh, esittelijöillä. Alustajilla on 10 minuuttia äh, alustuksiinsa ja sen jälkeen tietysti on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada niihin toivon mukaan myös vastauksia. Näillä sanoilla luovutan puheenvuoron ensimmäiselle puhujallemme Reinhilde Voigelarsille ja hän nimit, äh, hiukan sel, sel, selostaa EU 27 äh, teollisuuden ja avaruusyhteistyön äh, tulevaisuudelle sen jälkeen, kun äh, Brexit toteutuu. Äh, äh, hän on Progelissa toiminut 29 vanhempana tutkijana ja äh, myöskin sitten Belgian kuninkaallisen tiedeakatemian jäsenenä niin ikään. Ja on myöskin sitten tässä tieteellisessä neuvon antavassa äh, neuvostossa ja äh, nimenomaan Carlos Mojelin avustajakuntaan sitä kautta kuuluu sitten tämän elimen kautta. Professori Voikolers, olkaa hyvä. Kiitos, että saa nyt sitten puhua teollisuusta ja avaruus politi- yhteistyöpolitiikasta jälkeen Brexitin yleisesti aina aloitetaan kaikki keskustelut Brexitistä toteamaan, miten epävarmaa tulevaisuus on. Ja millä tavalla sitten kauppasuhteet EU-27 jäljellä jääneiden maiden siis ja Ison-Britannian välillä tulevat näyttämään ja eh, eh, millä tavalla sitten ylipäätänsä, eh, se riippuu siitä, millaisen teollisuus- ja avaruuspolitiikan Britannia omaksuu, niin sitä on hankala tietenkin ennustaa. Ja me voimme nyt tässä vaiheessa vain ennakoida ja aavistella, pohdiskella sitä, miltä tämä yhteistyö Brexitin jälkeen voi näyttää. Me voimme pohtia tällainen yleisellä tasolla, millä tavalla sitten EU-87 teollisuus- ja avaruuspolitiikka sitten näyttää Brexitin toteutumisen jälkeen. Minun alustukseni on hyvin tällainen lavea katsaus yleisperiaatteisiin teollisuussektorilla. Kaksi muuta niin sitten pureutuvat yksityiskohtaisemmin teollisuuspolitiikkaan ja avaruusteknologiaan ja avaruusyhteistyöhön. Ensinnäkin tämä ö, kysymys on siitä, millä tavalla tämä liike-elämän toimintaympäristö muuttuu ja ja eh, millä tavalla sitten se kun selvitetään, niin sitä ymmärretään minkälaista yhteistyöpolitiikkaa, minkälaista muotoa teollisuus eh, ja politiikalle tarvitaan, että Eurooppaa voitaisiin tehokkaasti palvella. Ja lopuksi sitten ylipäätänsä pohdimme sitä, millä tavalla eh, Brexit vaikuttaa teollisuuspolitiikan periaatteisiin. Jos ajatellemme näitä haasteita muuttavassa ympäristössä, Toki nämä avainsanat ovat teille tuttuja, globalisaatiota esimerkiksi, ja Aasian ja Kiinan erityisesti nousu, eh, jota eh, siivittää eh, hyvin nopea teknologian muutos, esimerkiksi digitaaliteknologian vauhdittaman, ja sitten tällaiset sektorikohtaiset rajat hämärtyvät, jos ajatellaan vaikka palvelustamista ja teollisuustuotantoa selkeä, selkeää rajavetoa ei enää tehdä. Samoin yritysten keskinäiset erot hämärtyvät. Kaikki kytkeytyvät enemmän tai vähemmän tiiviisti globaaleihin arvoketjuihin. Ja sitten jos ajatellaan ylipäätänsä sitten tätä yleistä liikennetoimintaympäristöä, epävarmuustekijät lisääntyvät paitsi taloudellista ja resurssisyistä myöskin sitten yleisesti politiikan teon epävarmuuden vuoksi EU eh, e ei ole ainoa tietenkään, joka tässä joutuu näistä eh, haasteista kärsimään ja niihin vastaamaan. Ja sitten minusta eh, kaikkein tärkein moottori näiden muutosten takana ovat nämä trendit globaaleja arvoketjuja, arvoketjujen suuntaan. Tästä olemme tehneet aika laajaa tutkimustakin Brygelissä Eh, että, eh, eh, ja olemme siinä huomanneet, että EUn talous, taloudellinen toiminta on integroitunut huomattavasti tiiviimmin kuin aiemmin tähän äh, maailmanlaajuisiin maailma- ja arvoketjuihin tietysti totta kai ammentaan paikallisista arvoista, mutta ne sitten kytkeytyvät maailmanlaajuisiin arvoihin entistä tiiviimmin. Sen vuoksi äh, äh, yritykset, sektorit äh, ja maat ovat entistä enemmän nivoutuneet toinen toisiinsa. EUn yrityksillä tämä osallistuminen näihin globaaleihin arvoketjuihin, GVC, on hyvinkin EU-sävyttynyttä ja nehän organisoidaan EUn tasolla aluksi, ja itse asiassa tässä onkin siis kysymys oikeasti eurooppalaisista arvoketjuista, jota sitten muokataan maailman tarpeisiin. Sitten tämä osallistuminen näihin arvoketjuihin avautuvat, sidosallistut mahdollisesti avautuvat paitsi isoille yrityksille, myöskin kaikille pienille, jotka tukevat sitten näitä, tätä työtä kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Ne ovat paremmin ehkä tehokkaammin suuntautuneita ja saavat tätä lisäarvoa sitten todellakin luodutuksi, koska heillä on, niillä on erityistiedot ja taidot ja tämä kompetenssi ja osaaminen on, on erityisen fokusoitunutta ja sitä kautta sitten tämä eurooppalainen arvoketju saa sitä lisäarvoa ja sitä kautta tietysti sitten innovatiivinen kapasiteetti luo uusia, avaa uusia mahdollisuuksia maailmanlaajuiseen yhteistyöhön me äh, kykenemme sitten kantamaan äh, äh, kortemme tähän yhteisen kekoon, ei niinkään määrällisesti, mutta ennen kaikkea laadullisesti. Esimerkiksi tuottavuuden kasvu ja tällainen lisäarvotuotteet ovat erittäin tärkeässä roolissa tässä. Tämä on tätä lisäarvoa juuri. Tämä tulee kaikilta tasoilta ja äh, tällainen äh, lisäarvo äh, syntyy sitten yritysten innovatiiviseen kykyyn ja yritysten, jotka nimenomaan sitten näitä toimia suunnittelemat ja muokkaavat ja luovat sitten tämän ensin, ensin eurooppalaisen arvoketjun, joka sitten nivutaan mukaan tähän maailmanlaajuiseen ketjuun. Tässä täytyy aina muistaa tämä toimintojen keskinäinen riippuvuus ja kytkeytyneisyys – meidän pitäisi hiukan miettiä, millä tavalla näitä, tätä yhteistyötä tulisi yksin, yksinkertaistaa ja tehostaa, ettei tällaista vaan todettaisiin, että tällaisia arvoketjut on, on olemassa, vaan pyritään sitten, pyrkiä sitten niistä oikeasti hyötymään. Ja siihen, sen tarkoituks, siinä tarkoituksessa näiden arvoketjujen on sitten toimittava rajat ylittävällä tavalla sekä inhimillisen että rahallisen pääoman parhaaksi mahdolliseksi hyödyntämiseksi. Näin eri maat joutuvat sitten kytkemään omat kykynsä sellaisiin tehtäviin, jotka soveltuvat tämän maailmanlaajuisen arvoketjun vaatimuksiin. Eli tämä edellyttää eritöistämistä ja paikallisen osa- osaamisen ja ö, tietojen, tietotaidon ikään kuin ympäämistä mukaan tähän kokonaistoimintaan tässä tämä on tietysti yhteen, tavallaan tällaista rajapolitiikkaa, tämä kauppapolitiikkakin, siinä on tarkoituksena sitten hyödyttää nämä arvoketjua mahdollisimman tehokkaasti. Ja jos ajatellaan sitten tätä ää, yleistä puitteistoa, se on, menee pidemmälle kuin tämä ikään kuin tämä rajapolitiikka, mm, eli Eli tämä on tällaista kauppapolitiikan ja rajojen taakse ulottuvan toiminnan yhteinen, yhteis, ilmentymä. Tässä on avattava riittävät edellytykset yrityksille, että he voivat sitten todella osallistua tähän kansainväliseen yhteistyöhön, jos ajatellaan teollisuuspolitiikkaa kehittää ja pyrkiä sitten todellakin näiden arvoketjujen taakse yltämään sinne kulisseihin jopa. E, ennen kuin näistä eurooppalaisista arvo, arvoketjuista saadaan se arvo e, nyhdettyä. Täytyy miettiä sitten, millä tavalla sitten e, tavallaan niin kuin suurentuu, magnifioituu maailmankaupalla tasolla, jos ajatellaan näitä kaupan yhte, yhteistyötä ja esteitä erityisesti, ne vaikuttavat tietenkin tähän koko ketjuun. Tämä edellyttää tietysti avoimia markkinoita ja mahdollisten esteiden tieltä raivaamista edellyttää sitä, että kaikki komponentit ovat riittävän avoimia, mutta edellyttää myöskin meiltä laajakantoisempaa ajattelua näistä ajatellen kauppakumppaneitamme ja mahdollisia kaupan esteitä, koska jokainen liike, jokainen este, hidaste vaikuttaa koko sen arvoketjuun paitsi välillisesti myös välittömästi, jos ajatellaan kauppa politiikkaa. Sen vuoksi kaupan vapauttamisen pitäisi toteutua entistä enemmän monenvälisesti kuin tähän asti, jotta sillä olisi tarvittava teho. Jos todellakin ajattelemme näitä kaupan esteitä, tuotteiden yhdenmukaisuus ja vähimmäisstandardit ovat toki tärkeitä jatkossakin. Niin, että esimerkiksi osat toimittajat sitten saavat, heidän pitäisi ainakin osallistua mahdollisimman e, paljon nykyistä enemmän tähän yhteistyöhön, olla kiinteämmässä yhteistyösuhteessa sitten vastaanottajan portaan kanssa. Jos ajatellaan tätä logistiketjua, se edellyttää tietysti sitä ää, riittävät infrastruktuurit ja ää, tällaiset kilpailukykyiset täydentävät palvelut sinne tuekseen. Eli e- nämä arvoketjut on ja niiden olemassaolo on ensin varmistettu, globaalit ja eurooppalaiset, ja siihen sitten sitä kautta saadaan tätä lisäarvoa tuomaan. Mutta tietenkin tämä herättää kysymyksen, miten paljon lisäarvoa sitten näiden ketjujen, arvoketjujen kautta oikeasti pystytään sitä ammantamaan, ja, ja mitkä maat todellakin sitten siitä hyötyvät. Kuten aiemmin juuri totesin, että, että tämä arvon äh, arvoista hyötyminen edellyttää sitä, että on riittävää kapasiteettia tällä, tämän arvoketjun matkalla tapahtuvassa, tapahtuvassa eri tuotantovaiheessa esimerkiksi. Ja sitä, se nojaa tietenkin innovatiiviseen kapasiteettiin, joka mahdollistaa paitsi tämän arvon luomista, myöskin sen arvon takaisin sieppaamista sitten siitä omaa asiansa edesauttamaan. Politiikan päättäjiltä vaaditaan tietysti riittävän sujuvaa kauppapolitiikkaa ja samalla, sellaista politiikkaa, joka mahdollistaa rajat ylittävällä rajojen takaa tapahtuvan innovatiivisen työn, jotta sitten tähän arvoketjuun saadaan sitä riittävää lisää arvoa. Eli siis kauppapolitiikka kytkeytyy hyvin tiiviisti teollisuuspolitiikkaan. Jos ajatellaan Euroopan roolia äh, tässä tuotannossa, äh, sen pitää todellakin äh, mahdollistaa sitten, että niillä on Eurooppa on houkutteleva toimipaikka näille yrityksille ja luoda sellaiset puitteet, että innovatiivisuuteen perustava tuotanto sitten mahdollistuu ja että niitä yrityksiä löytyy kaikilta mahdollisilta sektoreilta. Politiikankin pitäisi olla sitten horisontaalista tietenkin. Ja sitten ihan kauniksi lopuksi, että tämä kauppapolitiikka EUn ulkopuolisten maiden kanssa, paitsi Brexitin jälkeen muualle, mutta täytyy miettiä, että me olemme tällainen monikansallinen toimintayhteisö, joka on riittävän avoin sitten kaikille muillekin. Kuten totesin, tämä edellyttää horisontaalista päätöksentekoa mutta on oikein todella tärkeää sitten, millä tavalla me näitä eri sektoreita sitten kehitämme ja valvomme, niin että me saamme sitten todellakin sitä lisäarvoa. Tähän sisältyy digitaalinen, digitaalinen sektori mm, yhtenä tehokkaampana moottorina biofarmasektori on niin ikään avainasemassa, koska eh, tässä fyysisten teknologioiden eh, tukena tämä saattaisi olla hyvinkin arvokas eh, rikka tässä rokassa. Kuljetussektori mukaan lukien ilmailu- ja avaruusteknologia, siitä hetken päästä tuon mm, tarkemmin. Eli EUn talouspolitiikan kannalta, Brexitin ja horisontaalisen päätöksenteon kannalta myöskin muistaa se, että että tarkkaillaan juuri näitä avainsektoreita ja seurata sitten, millä tavalla nämä puitteedellytykset näiden osalta äh, toteutuvat. Ja, äh, ja tarvitaanko jonkinlaista erityistä muuta sitten äh, tointa kaupan esteiden raivaamiseksi. No niin, tässä muuta, muuta hyvin yleisluontoisesti politiikan tärkeimmät haasteet tulevaisuudessa. Ms. Luisa Santos, director. Seurakin Luisa Santos, eh, eh, kansainvälisten suhteiden johtaja Business Europeissa ja Business Europein eh, Brexit-työryhmän puheenjohtaja on myöskin EU-kauppasopimus e erityistyöryhmän puheenjohtaja myöskin. Luisa, ole hyvä. Kiitoksia kovasti. Minä olen kaupan asiantuntija, mutta ehkäpä ensimmäistä kertaa tässä valiokunnassa – puhumassa Brexitistä. Ihan alkuun kerron teille, mikä Business Europein kanta Brexittiin on, mitkä ovat meidän painopisteemme tällä hetkellä. Ja sen jälkeen puraudun syvemmälle yksityiskohtiin ja kerron niistä sektorien välisistä asioista, joilla saattaa olla vaikutusta äh, liike-elämään, äh, tietysti teollisuuteen ja palveluihin. Nehän liittyvät yhteen toisiinsa. Ja lopuksi vedän vähän lankoja yhteen, kerron mitä olemme tehneet Brexitin suhteen toistaiseksi. Mitä ovat painopisteemme tällä hetkellä? Tehän tiedätte, että elämme aika hankalissa oloissa. Salzburgin huippukokouksen tulokset ovat tiedossa. Ja tiedätte, että elämme tämän aika, tällä hetkellä aika dramaattisia hetkiä Brexitin kannalta. Meille liike-elämälle avain asia on se, että saamme siirtymän. Eli siihen saakka, kunnes saadaan sopimus, joka asettaa puitteet EUn ja UK tuleville suhteille, meillä täytyy olla sujuva siirtymävaihe siitä, kun UK on EUn jäsen siihen, kun siitä tulee kolmas maa. Ja tämä on sellainen siirtymävaihe, jossa UK pysyy tämänhetkisessä, tämänhetkisessä kaltaisessa tilanteessa se kuuluu sisämarkkinoihin, mutta tämä tietysti edellyttää poisvetäytymissopimusta. Ilman tällaista poisvetäytymissopimusta emme saa sitä siirtymää, joka on avainasemassa liike-elämälle ja jonka puolesta olemme jopa tehneet kovasti työtä. Eli meille on tärkeää, että juuri nyt tällä hetkellä, kun aika rientää ohitsemme hyvinkin nopeasti, ja meillä on oikeastaan vain lokakuuhun saakka, ehkäpä marraskuun puoleen väliin aikaa löytää ratkaisu tästä poisvetäytymisestä ja erityisesti ratkaisu Irlannin kysymykseen. Ja tämähän on liike-elämälle erittäin tärkeää, koska muussa tapauksessa siirtymää kautta ei tule. Haluaisin myös sanoa, että kun puhutaan tulevaisuudesta, ja mehän tiedämme, että meidän täytyy vielä odotella ennen kuin voimme aloittaa tehokkaasti neuvottelut. No, joka tapauksessa Euroopan liike-elämälle on erittäin tärkeää, että pidämme läheiset suhteet UK kanssa jatkuvasti yllä. Se on tärkeä asia, mutta, mutta tämä on erittäin tärkeä varoitus ja tärkeä mutta, me emme saa vaarantaa sisämarkkinoiden integriteettiä. Se on meille erittäin tärkeä asia. Se tarkoittaa sitä, että että jos UK haluaa päästä markkinoille ja parantaa markkinoille pääsyään sen jälkeen, kun se on lähtenyt EUsta, niin sille on ehtona, se, se on ehto sille, että on vähemmän valvontaa. Tällä hetkellähän UKon hallinto, hallitus on sanonut, että eivät haluaisi pysyä sisämarkkinoilla – eivät halua tulliunionia EUn kanssa. No, tämä on tietysti heidän valintansa, se on UK hallituksen valinta, mutta toisaalta silloin ei ole myöskään samaa pääsyä markkinoille kuin mikä UK on tällä hetkellä. Täytyy ymmärtää, että asia on juuri näin, koska Euroopan liike-elämähän tietysti haluaa pitää kiinni eurooppalaisista sisämarkkinoista. Se on meille tärkeä prioriteetti. Mennäänpä sitten näihin ongelmiin. Niitä on. Ota nyt esiin neljä sellaista seikkaa, jotka vaikuttavat aika moniin teollisuuden sektoreihin. Ensimmäinen liittyy tulleihin ja tullivalvontaan. Tehän tiedätte, että tällä hetkellä Euroopan unionissa meillä on yhteinen ulkotariffi, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on yhteinen ulkoraja, meillä on samat tullit, meillä on samat säännöt, kun teemme kauppaa kumppaneiden kanssa – Meillä on myös yhteiset sääntelypuitteet. Se on koko sisämarkkinoiden perusta. Meillä on yhdet yhtenäiset säännöt. Meillä on samat sosiaaliset standardit, ympäristöstandardit, sama kilpailupolitiikka ja valtiontukipolitiikka, mikä tarkoittaa sitä, että ainoastaan yksi tuote tarvitsee testata ainoastaan kerran ja sen jälkeen, kun tuote on testattu, niin silloin lähdetään siitä, että se noudattaa kaikkia, kaikkien maiden kaikkia sääntöjä. Kun UK häipyy, niin kaikki tämä kyseenalaistuu. Tämä tarkoittaa sitä, että jälkikäteen emme tiedä, mitä tulleille ja verolle tapahtuu. Jos saamme vapaakauppasopimuksen, niin silloin UK pääsee veroitta meidän markkinoillemme ja päinvastoin, mutta sitä ei voida tällä hetkellä taata. Ja kun puhutaan vaikkapa maataloussektorista ja muista vastaavista, niin mm, joskus jopa 40 prosentin osalta ja teemme kauppaa UKon kanssa, tekstiiliin osalta kauppa kolmansien maiden kanssa on 12 prosenttia, autojen osalta 10 prosenttia. USAhan on halunnut alhaiset tullit Joten jos me emme onnistu saamaan aikaan vapaakauppa sopimusta myöhemmin ja jos emme voi sopia tulleista, niin silloin yrityksemme, jotka vievät UK, joutuvat maksamaan enemmän veroja tulleja ja päinvastoin. Ja me otaksumme tietenkin, että sääntöpuitteet olis, sääntelypuitteet olisivat UKssa ja EUssa samat jatkossakin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos yritykset noudattavat samoja sääntöjä, niin tuotteita ei tarvitse testata kuin kerran – merkintöjä. Ei tarvita kuin yhdet per tuote. Mutta jos UK ei saa aikaan yhteisymmärrystä EUn kanssa tai jos se haluaa, vasiten haluaa poiketa säännöistämme, niin se tarkoittaa tietysti sitä, että silloin tarvitaan kahdet testit, ehkäpä erilaiset etiketit, merkinnät tuotteisiin ja eri yritysten täytyy, yritysten täytyy noudattaa kaksia eri sääntöjä. Ja tämä on tietysti taakka. Yrityksille täytyy ehkä värvätä enemmän henkilökuntaa tekemään työtä tulliasioiden parissa. Ja kaiken lisäksi tämä tarkoittaa sitä, että tulee tarkastukset rajoille. Ajatellaanpa nyt vaikka elintarvikkeita, ruokaa. Meillä on hyvin korkeat terveys, elintarvikehygienian ja fytosanitaariset standardit ja tietysti jokaisen kolmannen maan täytyy pitää huoli siitä, että se noudattaa EU-sääntöjä, kun tuo tänne ruokaa, kasveja tai niin edespäin. Eli tähän tulee sitten, tämä, tämä tuo muassaan lisää paperityötäkin, paperisotaa. Eli jos yhteisymmärrystä ei saada aikaan, niin voidaan odottaa aika merkittävää uutta paperityötä. Tämä edellinen puhuja jo puhui tuotantoketjuista. Meillä on erittäin hyvin integroidut tuotantoketjut UK ja EUn välillä. Meillä on useita tuotteita, joita tulee ja menee jatkuvasti tämän tuotantoketjun ansiosta. Jos nyt tulee tullibyrokratiaa, lisätestejä ja paperisotaa, niin sehän tietysti lisää kustannuksia, eikä ainoastaan sitä, vaan kaikenlaiset, kaikenlaisten rajaoperaatioiden määrä lisääntyy haluaisin myös puhua alkuperäsäännöistä. Tämä on sellainen asia, josta ei kauhean hanakasti haluta puhua, se ei ole vetovoimainen aihe, mutta on erittäin tärkeää, jos halutaan, jos, että jos halutaan hyötyä tullivapaudesta, niin tarvitaan myös tietyt säännöt, jotka liittyvät ää, alkuperään. Ja otetaanpa vaikka autot. Tällä hetkellä 58 prosenttia prosenttia lisäarvosta pitää syntyä suosituimuusalueella, siis uk jotta tuote voi hyötyä tullittomuudesta. Tällä hetkellä tämä on kuitenkin ongelma, koska meille tulee paljon panostusta eri paikoista. Joten kun uk tai EUssa valmistetaan tuotteita, niin herää kysymys, täytyy, täytyy joka kerta tarkistaa erikseen, onko tuotteiden komponenteista riittävä osa EU-ssa valmistettuja ja onko sillä riittävä osuus EU-lisäarvoa. Muussa tapauksessa saattaa käydä niin, että emme noudata niitä sääntöjä, joita tarvitaan, jotta voidaan tarjota suosituimmuuskohtelu. Ja sitten yksi tärkeä seikka on se, että että EUllahan on useita vapaakauppasopimuksia ja kolmansien maiden kanssa, Kanadan ja Korean kanssa muun muassa, ja me käytämme näidenkin maiden panostusta. Jos UKlla ei tulevaisuudessa ole samoja sääntöjä kuin EUlla, jos UK ei ota niitä samoja sopimuksia käyttöön kuin mikä meillä, mitä meillä on kolmansien maiden kanssa, niin silloin me emme voi automaattisesti lähteä siitä, että, että UK on tuotteet ovat saman vaatimusten mukaisia. Sääntely tulee olemaan ongelma, eikä ainoastaan eri sektoreille, tuotantoaloille, vaan se tulee olemaan horisontaalisempikin ongelma, koska puhumme kilpailusta, sosiaalisista standardeista, ympäristöstandardeista. Haluamme tasaisen pelikentän. Aikooko UK pitää yllä samaa tasaista pelikenttää? Jos ei, niin tulee ongelmia. Ähm, tulee kilpailuongelmia UK-laisten ja EU-laisten äh, yritysten välillä. Sitten tieto, tietovirrat. Se vaikuttaa moniin asioihin. Meillä on tietysti yleinen tietosuoja-asetus. UK on tällä hetkellä EUn jäsen, joten sillä on samat säännöt kuin meilläkin. Mutta sillä hetkellä, kun UKsta tulee kolmas maa, niin EU-sääntöjen mukaisesti äh, UKsta tulee ei-sääntöjen mukainen, eli meidän täytyy erikseen tehdä niin sanottu adekvaattisuussopimus, eli tietosuojan tasoa koskeva sopimus tai päätös. Siihen saattaa mennä jokinkin tovi. Joskus päätöksen tekemiseen tarvitaan aikaa, ja koko tämä aika, ajanjakso, jolloin päätöstä ei ole olemassa, tulee tarkoittamaan sitä, että toimijat ovat epävarmassa tilanteessa. Tietysti haluamme tässäkin suhteessa pitää läheiset suhteet UK kanssa. Sitten tästä kuvasta näette kaksi julkaisua, jotka olemme tehneet Brexitistä. Olemme kirjoittaneet Brexitistä, koska haluamme, että yritykset voivat valmistautua tuleviin tilanteisiin. Eli vaikka emme vielä tiedäkään, minkälaiset suhteet EUn ja UKn välillä tulevaisuudessa tulee olemaan, niin yritysten on hyvä valmistautua myös kaikkein pahimpaan. On myös hyvä tietää, että yritykset tietävät, mikä Brexitin vaikutus tulee olemaan, kävi miten kävi, ja mikä se vaikutus tulee olemaan tuotantoketjuun, sen toimintaan. Ja Business Europe haluaa tietysti myös tiedottaa yrityksille, jotta yritykset ymmärtävät, että he, niiden täytyy var- valmistautua erilaisiin skenaarioihin. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Mr. Jean-Jacques. Kiitoksia. Seuraavaksi eh, meillä on 2018 toukokuusta ollut Jean-Jacques äh, Tortora johtamassa äh, tätä äh, yhteistyötä 2007 johditte Ranskan avaruustutkimuslaitosta ja 2004-2007 olitte Ranskan samalla vastaavassa organisaatiossa Pohjoismaiden kanssa yhteistyössä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. On äh, kunnia olla täällä parlamentissa muutama sana sanomassa avaruuspolitiikasta tästä meidän instituutistamme. Se on Viinissä ja aivan ainutlaatuinen tällainen Euroopassa. Ja siellä erityisesti sitten kiinnitetään huomiota avaruuspolitiikkaan ja siihen liittyviin asioihin. Yhdistynyt kuningaskunta ja avaruuspolitiikka, avaruus ylipäätään aloitan nyt tällä tavalla yleisluontoisesti siitä, mikä liittyy tähän avaruussektoriin ja yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Yhdistynyt kuningaskuntahan on monien hallitusten välisten järjestöjen, kuten ESAN, eli avaruusviraston ja EU-metsatin satelliittiviraston jäsen ja näin sitten Brexitin jälkeenkin on tilanne. Korostaisin myös sitä, miten paljon yhdistynyt kuningaskunta on liike-elämään ja vastaaviin satsannut vuosien aikana oikeastaan enemmän kuin muut jäsenet unionissa. Ja yksi seurauksista tässä sitten on juuri se, että se on osallistunut arjaneen ja avaruusmatkailuhankkeisiin rajoitetusti. Eivät sinänsä kuulu oikopäätä tähän UK avaruussektorien strategian. Korostaisin myös sitä, että yhdistynyt kuningaskunta on hyvin kiinnostunut turvallisuuteen ja puolustukseen liittyviin, liittyvistä asioista. Ja me olemme miettineet näitä vahvasti tätä asiaa pyöritelleet ja, ja Brexitin jälkeinen aika, kun unionista UK lähtee tietysti vaikuttaa näihinkin mainitsemiin aspekteihin. Ja totta kai kannattaa muistaa myös se, että UK on, UK on vapaamielisimmin ja liberaaleimmin su- suhtautunut avaruusasioihin unionissa tähän asti. Ja tässä on tällainen kaavio yhdestä meidän tutkimuksestamme tämä sitten lopullisesti julkaistaan tulevien viikkojen aikana. Tässä voittekin nähdä, miten yksityisiä sijoituksia on saatu tähän hankkeeseen, jota kutsumme New Space hankkeeksi ja ylipäätään avaruushankkeisiin. Ja tässä näette, että yhdistynyt kuningaskunta itse asiassa on innostunein asiasta kolmas osa kokonais rahoituksesta kautta Euroopan on peräisin yhdistyneestä kuningaskunnasta. Eli tämä kertookin paljon siitä, miten yhdistynyt kuningaskunta ei itse asiassa ole ollenkaan yksi muiden joukossa sen enempää, vaan ainutlaatuinen. Ja täällä sitten voi olla huomattavia vaikutuksia, kun UK lähtee unionista. Hyvin monellakin alueella, monessakin ohjelmassa. Ja aloitan tietysti tästä Kopernikuksesta muistuttaisin, että yhdistynyt kuningaskunta todennäköisesti jatkaa jäsenyyttään ESAssa, eu EUMETSATissa, ECMVFssä, eli tuossa mm, ympäristön valvontajärjestelmässä ja Mercatorissa myös. Ja tämä tarjoaa UKlle mahdollisuuden tietysti myös tiettyyn vapaan tiedonvälityksen politiikkaan, mutta Kopernikuskin siihen, äh, siihen liittyy. Eli jotkut äh, tiedon, tietovirran osat kuuluvat ainoastaan niille, jotka maksavat tästä. Tämä koskee myös laajakaista yhteyksiä. Ja merkittävintä tässä on huomata, että yhdistyneen kuningaskunnan teollisuus voi mahdollisesti jatkaa Kopernikuksessa tulevaisuudessakin joko unionin kanssa tehdyn sopimuksen kanssa kahdenvälisesti komission kanssa tällainen sopimus tehtäisiin, tai sitten käyttää unionin hankintasääntöjä kaikissa prosesseissa Kopernikukseen liittyen. Ja unionin avaruusvirastoon liittyen. Joka tapauksessa Kopernikus on yhteistyöohjelma ja minä olen ymmärtänyt, että kaikkien osapuolten intresseissä on jatkaa samalla linjalla ja näin jatkettaisiin sitten eh, yhtä laajan osallistujajoukon eh, voimin ja olettaisinkin, että tästä sitten saataisiin aikaiseksi sopimuksia, jotta yhteneväisesti ja harmonisesti saataisiin hoidettua suhteet yhdistyneen kuningaskunnan kanssa myöhemminkin. Mutta tämä on tietysti paras mahdollinen vaihtoehto ja toiveeni myös. Seuraavaksi sitten tuo avaruusturvallisuus. Ja tässä tietysti on juuri se, voiko yhdistynyt kuningaskunta osallistua SST tai SSA-han eli unionin eri ohjelmiin, seurantaohjelmiin ja satelliittiseurantaohjelmiin. Ja tässä sitten täytyy tehdä järjestelyjä, jotta tietoon pääsy taataan. Huolenaiheita toki kuitenkin on. Ensiksi kuitenkin että tämä, tätä ohjelmaa ollaan vasta laatimassa, tätä neuvotellaan vasta. Tuossa keskipitkän aikavälin tuloksia odotellaan. Sitten myöskään yhdistyneen kuningaskunnan kansallisia ajatuksia tässä ei ole myöskään äh, jos ajatellaan tätä 27 unionin jäsenvaltion rahoitusosuutta. Ja sitten jos ajattelemme, että kaupallisia toimijoita, niiden osallistuminen pitäisi saada tuettua, taattua. Ja tässä tarkoitan sitä, että meidän täytyy tehdä, saada aikaan yhteistyökehys tietojen vaihtoa varten esimerkiksi, jotta voidaan välttää sitten suuret yhteentörmäykset. Ja vielä lopuksi tällä alalla on tiettyjä palveluita yhdistyne- Yhdysvalloista tarjottuna käytettävissä. Ja uskomme aika pitkälti, että tällaisia palveluja edelleenkin voidaan sitten käyttää ja niitä tarjotaan kaupallisesti myös tulevaisuudessa. Joka tapauksessa tässä asiassa uskoisin, että tiettyjä huolenaiheita on, mutta seuraavaksi tähän hankkeeseen govsat.coms yksi ohjelmista, joita unioni on esittänyt. Eli millä tavalla satelliitteja hallinnoidaan turvallisuuskysymyksissä ja navigointiasioissa. Ja tässä asiassa yhdistynyt kuningaskunta on kehittänyt omaa kansallista avaruuspolitiikkaa hyvinkin vahvasti ja käyttäneet vuosien aikana erinäisiä satelliitteja tuon Skynet-sarjan kautta. Skynet 5 ja Skynet 6 ovat tässä olleet käytössä. Jos sitten ajattelemme tätä laajempaa satelliitti alaa, niin yhdistyneen kuningaskunnan teollisuus on ollut myös mukana satelliittiteollisuudessa. Tämä ehkä muuttuu sitten tulevien vuosien aikana. Ja näistä monista syistä johtuen tämä ohjelma ei nyt aiheuta niin suurta huolta kuitenkaan, koska työ jatkuu. Mutta Galileosta sen verran yhdistynyt kuningaskunta on vastustanut reippaasti tätä ohjelmaa alkuaikoina. Mutta ja he saivat sitten esitettyä hyvin vahvat kannat oman teollisuutensa puoleen ja näihin eri yksiköiden, yksiköihin luotua vahvan läsnäolon ja tämä aiheutti aikoinaan myös sitten kiistelyä yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisesta. Jos, me, jos meidän sitten täytyy osoittaa, että Galileo on investoinnit ovat kannattavia, niin sitten pääsemme tästä pitkiin keskusteluihin. Ja tämä osoittaa todellakin sen, miten merkittävä ja arvokas tämä ohjelma on. Selvää on se, että kaikki signaalit, kuten EGNOS, edelleenkin pysyvät yhdistyneen kuningaskunnan käytössä, mutta me emme tiedä, voiko tätä BRS, yhdistynyt kuningaskunta edelleenkin käyttää. Tästä täytyy siis tehdä vielä päätös ja vielä on mietittävä sitä, millä tavalla yhdistyneen kuningaskunnan teollisuus voi osallistua tulevaan kehity- kehitykseen. Eli täytyy toisaalta miettiä sitä, miten yhdistynyt kuningaskunta voi käyttää näitä eri signaaleja Tämä on suhteellisen helppo kysymys, ainakin helpompi kysymys, mutta vaikea kysymys puolestaan on sitten se, miten hallinnointiin voi osallistua, kun on kyse järjestelmän turvallisuudesta. Eli tähän täytyy sitten puuttua. Tämä on hyvinkin hankala asia, mutta muuten sitten tahtoisin jo puheenvuoroni pikapuoliin päättää. Eli siihen, että me voimme miettiä nyt sitten Brexitin Brexit ja avaruusasioita, eli kaikki nämä eri vaikutukset, joita yhdistyneen kuningaskunnan lähdöllä avaruuteen on, niin eivät itse asiassa ole suhteutettuina heidän taloudelliseen äh, arvionsa pelkästään, koska tässä on paljon muustakin kyse kuin vain rahasta. Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei sen enempää avaruusteollisuuttakaan ole. Tämä on sinänsä selvää, mutta kuitenkin he ovat äh, saaneet 17 prosenttia Galileon toimista ja tietenkin myös sitten yhdistyneen kuningaskunnan avaruusteollisuus on vahvasti vientisuutautunutta, joten siellä vientipuolella saattaa joitain vaaroja piillä. Ja sitten tuo Euroopan avaruusvirasto ja tutkimuspuoli ei ole sinänsä joutumassa nyt tässä kärsimään mutta kysymys onkin kuitenkin se, että onko tämä kaikki riittävää, jotta kriittinen massa yhdistyneessä kuningaskunnassa säilyy koska kukaan ei halua tietenkään kilpailukykyään alalla asettaa kyseenalaiseksi. Ja ohjelmat ovat usein yksittäisiä ohjelmia ja jos mietimme sitten tätä massatuotantoa markkinoilla, itse asiassa se liittyy ainoastaan Galileon ja Kopernikukseen eli unionin markkinoihin. Eli tässä saattaa siis syntyä ongelmia UKssa. Ja sitten UK saattaa joutua kärsimään myös toimitusketjun ongelmista eikä välttämättä löydä pätevää väkeä avaruusalalle. Lopuksi sanoisin, että tuo turvallisuus ja puolustusasiat avaruusyhteyksissä täytyy käsitellä myös hyvinkin johdonmukaisesti ja laajasti, eli tämä liittyy sitten laajempaan kehykseen turvallisuus- ja puolustuskysymyksissä ylipäätään. Ja kuten jo sanoin, niin UK on osallistunut tämän avaruuspolitiikan muokkaukseen unionissa tähän mennessä. Ja sanoisin, että todennäköisesti avaruusasiat ovat ikään kuin tällainen ennakko ohjaus, ohje siitä, millä tavalla UK ja unioni sitten tulevaisuudessa yhteistyötä ylipäätään tekevät. Kiitokset. Kiitoksia kovasti, herra Tortora. Nyt voisimme kuunnella kysymyksiä jäseniltä. SND-ryhmästä Edustaja Brent, aluksi olkaa hyvä. Kiitoksia. Lupasin kollegalle Teresa Griffinille, että esitän hänen kysymyksensä hänen puolestaan. Hän ei päässyt paikalle. Hän on muussa kokouksessa kotipuolessa. Eli jos teille sopii, niin puhun nyt Teresa Griffinin puolesta. Hän on Labour-kollega. Brexit ei ole vielä edes tapahtunut, mutta Saamme nyt jo tuta vaikutukset IPPRn eli alueeni pohjoisen raportin mukaan pohjoiseen Brexit tulee vaikuttamaan vielä pahemmin kuin etelän. Hallituksen oma vaikutusarvio osoittaa, että luoteisen alueen talous kärsii jopa yli 2 prosenttia tai 8 prosenttia, jos UK valitsee Kanada-tyylisen vapaakauppasopimuksen ja vielä enemmän, jos tulee hard Brexit, kova Brexit. Sisämarkkinoiden jäsenyys on noin 45 miljardin euron arvoinen. Se tuottaa paljon työpaikkoja ja suuri leijonan osa ulko- ulkoisesta investoinnista tulee nimenomaan EU-sta. Monet yritykset joutuvat supistamaan toimintaansa tai siirtymään muualle, muun muassa auto, teollisuus, muun muassa Land Rover on ilmoittanut vähän aikaa sitten, että sen on täytynyt vähentää tuotantoaan Brexit-uhkan vuoksi. Ja saattaa käydä niin, että kaikki tuotanto täytyy siirtää Slovakiaan, 45 000 työpaikkaa menee suoranaisesti ja sitten vielä 250 000 tuotantoketjussa. UK osallistuu myös Euroopan unionin avaruustutkimustoimintaan ja totta kai sillä tulee olemaan jatkossa paljon vähemmän vaikutusta avaruusohjelmaamme. Se ei pääse enää samalla tavalla käsiksi satelliitteihin ja riippumaton tutkimus tietysti saattaa Äh, ilmailuteollisuuden osalta äh, kutistua merkittävästi ja Airbus on jo äh, sanonut, että se tulee siirtämään toimintansa uk muihin EU-jäsenvaltioihin. Tällainen no deal Brexit tulisi vaikuttamaan tuhoisasti. Airbus sillä on 25 yksikköä UK-ssa, puolet Walesissa ja se tukee yli 100 000 työpaikkaa laajemmassa tuotantoketjussa omien suoraan, suoraan tarjoamiensa työpaikkojen lisäksi. Ja voin kyllä ymmärtää, että kollegani haluaa tämän, tämän vetomuksen tehdä teille. Miten hän voi selittää alueensa asukkaille, että kaikki tämä tulee tapahtumaan? Tämän hän halusi teille välittää. Thank you very much, Mrs. Van Brandt. So, so we are going to... Eh, kiitoksia, Mrs. Van Brandt. Otetaan tukkukysymyksiä ensin ja sen jälkeen saatte vastata eh, se, seurataan ehkä. Kiitoksia mm, puhe, puheenjohtaja. Eh, olen aivan yhtä mieltä asiantuntijoiden kanssa heidän näkemyksistään Minulla oli kysymys brittihallitukselle. Tietävätkö ja tajuavatko he, mitä tästä seuraa, tästä seikkailusta? Mitä, mitä se tulee maksamaan? Minua ovat lähestyneet paitsi omat äänestäjäni, myös Britannian viralliset edustajat. Eli mitä tapahtuu yhteistyöllämme? Ja mikä meidän kantamme sitten ja asemamme tulee tässä tulevaisuuden Euroopassa olemaan. Jos joku jäsenmaa lähtee ja, ja sinne tehdään sitten tällaiset samaan, eropaperit samaan, samaan syssyyn noin lainausmerkeissä. Tapasin taanoin herra Barnierin ja olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan. Eli Eli te äsken esitte huolen näistä, näistä luvuista ja faktoista. ne ovat, sitä mihin päästä yli eikä ympäri. Ei tämä ole mitään skifiä eikä mitään science fictionia siis todellakaan. Se on totisinta totta. Eli josta äh, väitätte, että, että, että ei tämä heilauta äh, äh, brittejä eikä, eikä, eikä heidän kauppaan politiikkaa. Ovatko he tietoisia oikeasti tästä tilanteesta tai ovatko kansalaiset tietoisia näistä todellisista seurauksista? Mehän täällä Brysselissä tätä kokousta nytkin käymme. Ja tämä nyt tietysti striimataan livenä, mutta kuinka kohan paljon katsoja se kerää siellä Pirtteen saarilla mitä, mit, ei ole aavistustakaan, mitä oikeasti kuuden kuukauden kuluttua tapahtuu, vai mitä luulette? Kiitos. Thank you, mister. Kiitoksia, Nika. Sitten Tosunovski, olkaa hyvä. Kiitokset. näiden äidinkieleeni. Niin. Kiitän tästä yksityiskohtaisesta eri hankkeiden ja asioiden kuvauksesta. Minkälaisia ongelmia Brexitistä voi syntyä? Kopernikusohjelma tosiaan aika lailla yksityisko- yksinkertaisesti saadaan ratkottua sopimuksen kautta, mutta minä tiedustelisinkin Galileo ohjelmasta, sillä en näe tuosta PRSstä sen suurempaa ongelmaa. Eikö sekin voida hoitaa kaupaa sopimuksella? Galileo sinänsä kuuluu tuohon turvallisuusjärjestelmään hyvin pitkälle. Sitäkin on kehitetty ja olisi kovasti ikävää, mikäli yhdistynyt kuningaskunta 1, muuttuisi kolmanneksi valtioksi tässä hankkeessa. Esittäisinkin kysymyksen, onko jotakin fiksua ja järkevää keinoa olla ajamatta yhdistynyttä kuningaskuntaa kolmanneksi valtioksi tässä asiassa, vaan se voisi olla mukana Galileossa edelleenkin, sillä Galileo on saatu täytäntöön pantua ja se on hyvin menestyksekäs ohjelma ollut muutenkin. Ja uskon, että olisi suunnaton ongelma, jos emme tätä asiaa saa näin kalliissa ohjelmassa ratkottua. And now I'll return to the panel. Kiitoksia, Tosanovski. Sitten panelistit voivat tehdä muutamin tiivein kommentein yhteenvedon keskustelusta. Ihan lyhyesti, valitettavasti lyhyesti, koska asia on tärkeä. Tosiaankin, aivan kuten Stanika ja myös Van Bremt sanoivat, niin kovasti on yritetty yksilöidä, mitä vaikutuksia, millaisia menetyksiä UK kärsisi poistumisestaan ja moni asia tietysti riippuu siitä, minkälaisia, kauppa, minkälaisia kauppapoliittisia skenaarioita meille jää. Moni asia myös riippuu siitä, minkälaista tällaista rajojen takaista kauppapolitiikkaa UK aikoo noudattaa jatkossa. Siihen liittyy paljon epävarmuutta ja epävarmuus tietysti vaikuttaa, tai epävarmuus tietysti on läsnä myös kauppapolitiikassa jatkuvasti ja se vaikuttaa tämänkin hetken tilanteeseen. Ja täytyy myös pohtia sitä, minkälaisia vaikutuksia tällä kaikella on EU-27 teollisuuspolitiikkaan. Eli mekin tulemme menettämään. UK yksin ei ole tässä häviäjä. Ja paljon on tehty jo tutkimusta siitä, minkälaisia negatiivisia vaikutuksia Brexitillä on EUn 27 jäljelle jäävään jäsenvaltioon. Ja selvää on se siis, että Brexit tulee olemaan isku paitsi UKlle myös meille muille. Eli 27 jäsenvaltiona meidän täytyy ainakin yrittää puhua selkein sanoin siitä, minkälaista kauppapolitiikkaa Brexitin jälkeen haluamme – ja täytyy korostaa tietysti arvoketjun tärkeyttä ja kaikkinaisten yhteenliittymien tärkeyttä. Ja on korostettava sitä, että fokusoimme kauppapolitiikkaamme sillä tavalla, että säilytämme arvoketjun ja pystymme ylläpitämään sitä innovatiivista ja investointi kapasiteettiamme ja valmiuksiamme, jotka meillä nytkin on niin, että voimme jatkossakin valmistautua epävarmuustekijöihin. Eli kaiken kaikkiaan täytyy varmistaa se, että EU-ssa pidämme kiinni monenvälisistä avoimista kauppapolitiikasta ja samalla tavalla investoimme vielä aggressiivisemmin kauppapolitiikkaan ja innovaatioon. Kiitoksia tästä sitten, Rosantos. Niin, en tiedä, onko sitten UK ja ainakin sen kansalaiset tästä jyvällä, mitä tapahtuu, ainakin liike on todellakin tietoinen tästä näistä. Jotkut ei välttämättä edes siis euro, täällä mantereen puolella tiedä, että heidän tuotteensa lopulta päätyvät Brittein saarille. Eli tietysti jokainen, jokaisen on nyt sitten pidettävä erityisen tarkka huoli siitä, että mikä, miltä heidän toimintaketjunsa nyt sitten todella näyttää. Jos, jos ajatellaan vaikka näitä tavaravalmistajia, jos Ranskassa esimerkiksi. Tämä koskee siis paitsi brittejä myöskin muita eurooppalaisia. Nämä kauppasopimukset ovat aika tiukkoja ja aika rajallisia siltä osin, mitä millä, mitä, mit, mitä niiden piiriin oikein otetaan. Ei siis useinkaan mistä innovaatioista puhutaan. Ei niistä kannata, niihin kannata turvautua. Eli meidän pitäisi sitten tänne kanssa mennä pidemmälle kuin normaali vapaakauppasopimus perinne antaisi ymmärtää. Tässä on kysymys muustakin kuin tästä kauppa osiosta. Jos UK haluaa Eh, eh, edelleen sitten pääsyn Kopernukseen tai Rise eh, in Europe niin- tai jotain muihin tällaisiin hankkeisiin, silloin pitää varmistaa se, että he noudattavat sääntöjä pilkulleen. Muussa tapauksessa toimintaedellytykset eivät ole tasapuoliset. Meidän tietenkin on, meidän etujen mukaista on säilyttää läheinen yhteistyösuhde Iso-Britannian, mutta, mutta samoin sitten heiltä edellytetään, että he noudattavat sääntöjä tarkalleen ja no, heille asetetaan samat velvollisuudet. Kiitoksia Santos. Sitten Tortora lopuksi, olkaa hyvä. Ähm. Niin, kiitos kysymyksistä Brexitistä sen verran, että yhdistynyt kuningaskunta ja Brexitin mekanismi sinänsä on juuri se, että yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa, mutta suhteet pysyvät vahvoina toki. Ja tätä ehdotinkin monimuotoisin usein sopimuksin, joiden kautta voitaisiin jatkuvuus taata avaruusohjelmissa. Ainoa ongelmakohta, kuten juuri sanoittekin, on se, että miten tuon PRSn käy, sillä se on kehitetty omaksi ohjelmakseen unionille ja me tietysti voimme kutsua UK tähän mukaan, mutta miten he sitten toimivat tässä yhteydessä ja tämä jää sitten poliittisten päättäjien harteille itse asiassa. Uh, big thank. Ja, mm, tässä tämän mm, seminaarin anti olikin. Kiitokset eh, eh, kaikille alustajille erittäin asiantuntevista alustuksista ja kiitos jäsenille hyvistä kysymyksistä. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Käykäämme nyt sitten äänestämään. Pyydän teitä nyt käyttämään äänestyskorttianne. No niin, kokeilemme nyt tätä äänestystä ensin. Ei täällä kovin montaa vielä ole paikalla. Ehkä vähän myöhemmin useampi. Kaksi kolmasosaa paikalla. No, nyt sitten järjestelmä näyttää toimivan hyvin, joten niin, olkapa hyvä vielä card you just count my... Kortti puuttuu, joko juoksen paikalle tai sitten laskette minut mukaan myös, selvä. Jatketaanpa sitten tästä unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2018. Esittelijä on Jens Geijer. Kaikki pääluokat ovat tässä kyseessä. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten lisäys tähän kompromissiin yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan. Tarkastetaanpa tämä. Siis tarkistus 5 tarkistetaan ja äänestys päättyy. Hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lisäys tähän kompromissiin puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaanpa se. Eli lisäys kompromissiin neljä. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Hetkinen. Hyväksytty sittenkin. Anteeksi, anteeksi. No niin, hyväksytty siis. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Tarkastetaanpa siis 29. Ei ollut ihan selkeää. Eli 29 tarkastamme sen. Äänestys päättyy No hyvin selkeästi tämäkin kävi ilmi. Anteeksi vain. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja näin äänestämme sitten tästä kokonaan nimenhuutoa. Hetkinen, täällä on vielä yksi puheenvuoro. 33. Ahmed 33. Siis eh, emmekö me äänestäneet 35. Okei. Okay. Se raukesi. It was accepted, so. Niin, se taidettiin hyväksyä. Hetkinen. No niin, siis loppuäänestys Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ja päättyy. Selkeästi hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja sitten seuraava äänestys tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen ja esittelijä on Kappel. Compromise one in favor. Kompromissi yksi puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Kompromissi yksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 85 puolesta, puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 86, 7, 1, yhdessä puolesta vastaan Tarkistamme tämän koneella. 86 yhdessä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tarkistamme 89. 89. Äänestys päättyy hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme varmuuden vuoksi. Muutosehdotus 91. Äänestys on päättynyt. hylätty 93 puolesta vastaan. Tarkistamme nyt tämänkin. Ja päättyy äänestys. Hylätty. 94 puolesta vastaan. Tyhjiä. No, sekin on tarkistettava. 94 siis. Äänestys päättyy hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 101 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. Kompromissi 2a puolesta. Tarkistamme sen suoraan koneella. Tässä on oltava nyt ihan tarkkana. Kompromissi 2a. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 124 puolesta vastaan ja 124 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 125, 6, 7 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 128 puolesta vastaan tarkistamme 128 muutosesitys. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 129 puolesta vastaan. tyhjä. Hylätty. 130 puolesta vastaan. tyhjä. Hylätty. 131 puolesta vastaan. tyhjä. Tarkistamme heti. 131. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kuten huomataan kahdella äänellä. Sitten 132 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. 1, 3, 2. Äänestys on päättynyt hylätty. Vuorossa joku 130 hylättiin. Mennään 130, 134 rauki. No 135 sitten puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten 136 puolesta vastaan tyhjiä hylättyssäkin. 137 puolesta vastaan. No, tarkistamme. 137. 137. S päättyy. Hylätty. 138 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 139, 140 puolesta vastaan. Tarkistamme kaksi setystä 139, 140 yhdessä. Tästä päättyy. Hylätty tällä kertaa. Ja vast, puolesta vai vastaan. Hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 145 puolesta vastaan tarkistamme Parempi näin, parempi katsoa kuin katua. 145 äänestys päättyy. Öö, hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tarkista. Kompromissit ovat tar- tärkeitä saada jämptisti oikein. Kompromissi kolme. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 153 puolesta vastaan. Mm-hmm. Tarkistamme. Nostakaa kädet selkeästi ja reippaasti pystyyn, että, että saan selvyyden äänestyksestä. Nyt 153 suljetaan hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan. Tarkistaa heidän kompromissi 4 siis. Kompromissi 4 äänestys on päättynyt. Äänestys päättyy. Siis hyväksytty. Sitten kaksi muutosesitystä vielä täydennyksenä. 163, josta uusi viisi. Ensin 100, 163 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 135 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 169 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 5 koneelta heti. Kompromissi 5. Kompromissi 5. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tarkistamme muutosesitys numero kahdeksan. Tarkistamme sen kone, koneellisesti äänestys päättyy hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjiä. No tarkistetaan sitten. 181 tarkistamme koneella. S päättyy. Hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjiä hyväksyt, hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 184 puolesta vastaan. Tarkistamme. 1, 8, 4. 184 koneäänestyksessä äänestys päättyy. Hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 186, 185 koneäänestykseen. Tarkistamme tuloksen. Äänestys päättyy. Hyväksytty, anteeksi. Hyvä, hyvä ajatus aina tarkistaa. 786 puolesta vastaan. Mm, mm, tarkistamme sen nyt oikopäätä. 186. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 187 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 8, 8 puolesta vastaan. Tarkistamme 188. Äänestys päättyy. Ylätty on 189 puolesta vastaan. Tarkistamme taas. 189. Äänestys päättyy. Hylätty kompromissi 6. Äänestä, äänestetään suoraan koneella. Painakaa sopivaa nappia. Kompromissi 6. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 205 <clears throat> puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 209 puolesta hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 214 puolesta vastaan. No, tarkistamme. 214. Äänestys päättyy. ja siellä edustaja Vaankieli hylätty. Ky 215 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 217 puolesta vastaan Tarkistamme 217. 217 tarkistuksessa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 220 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 221, 222, 22 yhdessä puolesta vastaan. Tarkistamme se nämä kaksi yhdessä, 221 ja 222. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 223. Pieni hetki. Ahaa. 242 saman tien sitten tuolla sivulla 14 viimeinen. Paksasin muutosesitys 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 243, 244 yhdessä puolesta vastaan. Tarkistamme. 243, 244. Äänestys päättyy. Hylätty. 245 puolesta vastaan. Saman tien tarkistamme senkin. 245. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 246 ja 47 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme nämä kaksi yhdessä, 246, 247. <clears throat> Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 248 puolesta vastaan. Tarkistamme koneella. 2, 4, 8. Äänestys päättyy. Hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Ja 250 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 251 puolesta vastaan. No, tämä on pakko tarkistaa. 2, 5, 1. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 2, 5, 2 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 2, 5, 3 puolesta vastaan Tarkistamme senkin 253. Parempi tarkki. Taas olla pelata varman päälle, jos päättyy. No. Ja siellä edustaja, aha, vastustatte. 253 kaatui siihen. 254 puolesta vastaan. Tarkistamme senkin. 2 5, öö, 4. Äänestys päättyy. Hylätty. 255 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 256 puolesta vastaan. Tässäkin on tarkistettava kun eh, porukka jaksaa nostaa kättään selvästi, niin sitä on täältä on hankala arvailla, mitä, mitä teillä mielessänne liikkuu. 256 äänestykseen. Ää, tarkistan äänestyksen, niin. Äänestys päättyy. Hylätty on 257 puolesta vastaan. Kättä pystyy reippaasti, minä en tää mitään. 7. Tarkistamme tämän sitten elektronisesti. Pahoittelen. 7 äänestys päättyy. Hylätty. 258 puolesta vastaan. Tyhjiä Tarkistamme 258. Äänestys päättyy. Hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 261 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 263 puolesta vastaan hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 265 puolesta vastaan. Mennään koneelle 265. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 266 puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty. 267 puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty. 9 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty tällä kertaa. Sitten kompromissi seitsemän. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Numero 16 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 17 puolesta vastaan. Tarkistamme heti. 17 Muutosehdotus 17. Äänestys päättyy. Hylätty on. Sitten kompromissi kahdeksan. Siitä äänestämme heti koneella, koneitse. Kompromissi kahdeksan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 27 puolesta vastaan tarkistamme 27. 27. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan Tarkistamme. 28 on nyt koneäänestyksessä, joka päättyy. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta. Äänestämme koneella. Äänestä alkaa ja päättyy. hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 37 puolesta vastaan tarkistamme 37 äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja, ja sieltä rouva vahankielenä. Varmistaa sen, että se meni läpi. Kompromissi 10 puolesta vastaan. No niin, tarkistamme nyt kuitenkin koneella, vaikka tämä läpi näytti menevän. Kompromissi 10 elektronisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tarkistamme 42. 42 tarkistukseen. Tästä päättyy. On hylätty kai. 43 puolesta vastaan. Tarkistamme. 43. Äänestys päättyy. hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 45 puolesta vastaan. Tarkistamme. 45. Äänestys päättyy. Hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 47 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 48 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 1 puolesta vastaan tarkistamme muutosesitys numero ensimmäinen, tarkistamme sen. Äänestys päättyy. Hylätty on. 51 puolesta. Ei kun 50. 50 ensin puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 53 puolesta vastaan. Nyt tämä on tarkistettava 53. Äänestys päättyy. Hylätty 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissista 11 suoraan koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty on. Sitten sama, saman syssyn kompromissi 12 Äänestys siitä päättyy. Hyväksytty on numero neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62 puolesta vastaan. Tarkistamme sen. 62. 62 tarkistuksessa äänestys päättyy. Hylätty. 63 puolesta vastaan. Tarkistamme senkin. 63 siis. Ja äänestys päättyy. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan Tarkistamme. Siis 65. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan. Ja tarkistamme senkin. 67. 67. Äänestys päättyy hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme 69. Päättyy äänestys siis hyväksytty. Merkitsee sitä, että 68 puolesta vastaan tarkistamisessakin valitettavasti se jäi vähän epäselväksi. 6-8 päättyy, hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 71 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 72 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 73 puolesta vastaan Tarkistamme 73. Äänestys päättyy. Hyvä, äh, hyväksytty siis. Hyväksytty 74 puolesta vastaan. tyhjä, hylätty. 75 puolesta vastaan. Tsekataan se. 75. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 77 vedetty pois. 76 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No, tarkistetaan, jos halutaan. 76. Äänestys päättyy. Hylätty. 78 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty 79 puolesta vastaan. Tarkistamme sen 79 koneäänestykseen. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys nimienmuutoäänestyksenä äänestyksenä äänitys alkaa. Ja yes, päättyy. On hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Hyvät ystävät, kiitoksia tästä. Tämä oli äänestysrupeaman loppu. Olemme jämptisti aikataulussa. Half past four. Kello on puoli viisi. Mennään seuraavaan kohtaan esityslistassa. Tarkoittaa sitä, että uh, uh, Dear friends. Hyvät ystävät, kolme minuuttia, kolme minuutin lyhyt tauko. Jos haluatte lähteä, niin lähtekää heti. Ikävä nyt joutua näin sanomaan, mutta me haluaisimme aloittaa heti. Eli kolme minuutin tauko. Uh, hello. is not, he's not here today. Mr. Peterson. Okay. Okay. Uh, dear friends, let us start. Hyvät ystävät, aloitetaan heti. Kohta seitsemän esityslistassa. Kyse on EU-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta. Esittelijämme on Fredrik Federley mutta hänen paikalleen tulee kollega Petersen. Kiitoksia kovasti. Olit ensin minun paikallani ja nyt hän on myös Federlein paikalla. Kuten tiedätte, niin tämä EUn aluetunnus asetettiin vuoden 2002 asetuksella. Ja se on nyt toiminnassa ja tunnettu. Mutta mutta sen oikeudellinen kehys on vanhentunut ja tätä oikeudellista puitteistoa täytyy tarkistaa, jotta voimme varmistaa joustavan sääntelyympäristön ja komission ehdotus tähtää siihen, että kumottaisiin tämänhetkinen lainsäädäntö, eli tämä on tärkeä asia. Ja voisinko nyt pyytää kollega Peterseniä esittämään tämän, esittelemään tämän aiheen. First of all, Kiitoksia kovasti ja pyydän nyt ihan alkuun anteeksi Federalen puolesta, joka ei päässyt paikalle tänään. Tämä uusi ehdotus, joka koskee EUn aluetunnusta, niin sen tarkoitus on siis korvata aiempi lainsäädäntö. Ja vaikka tämä aluetunnus toki toimii hyvin edelleenkin, niin sen oikeudellista puitteistoa täytyy muuttaa, koska markkinat ja online-ympäristö muuttuvat jatkuvasti. Ja meillähän on digitaalinen sisämarkkinastrategia ja tämä aloite pyrkii varmistamaan sen, että tämä hyvin, tai melko hyvin toimiva aluetunnus voi jatkossakin toimia hyvin niin, että voidaan varmistaa se, että siihen liittyvät hyödyt saavuttavat mahdollisimman monet kansalaiset Euroopan unionissa. Esittelijä on tyytyväinen tähän ehdotukseen ja on sitä mieltä, että on tosiaankin syytä pysyä kehityksen kärjessä myös tämän aluetunnuksen osalta ja saada sellainen sääntelypuitteisto, joka on tavallaan tulevaisuuden varma ja joustava. Tämä aluetunnushan on erittäin tärkeä EUn online-identiteetin kannalta ja esittelijä on sitä mieltä, että niin kansalaiset, yritykset kuin instituutiotkin ansaitsevat mahdollisuuden päästä tähän tai saada käyttöönsä EUn aluetunnuksen. Sillä tavalla eh, heidät voidaan yksilöidä osaksi EUn yhteisöä, joka jakaa yhteiset arvot. Ehdotuksessa puhutaan tämän aluetunnuksen nimen rekisteröinnistä. Siinä puhutaan kelpoisuuskriteereistä, rekisteröinti, yksityiskohdista ja näiden aluetunnusten poistamisesta. Tässä puhutaan myös menettelyistä, jotka liittyvät tällaisten aluetunnusten varaamiseen ja siitä, mitkä ovat rekisteröijän velvoitteet. On tärkeää, että kaikki nämä velvoitteet ovat tutut. Ehdotuksessa puhutaan myös erilaisista periaatteista ja proseduureista, jotka täytyy ottaa huomioon sopimuksessa rekisteröijän kanssa – on, ja esittelijä haluaa korostaa sitä, kuinka tärkeää on edistää EUn arvoja ja muun muassa kuluttajan suojaa ja ihmisoikeuksia. On tärkeää turvata ihmisoikeudet ja kuluttajien oikeudet. On tärkeää, että Euroopan parlamentti voi myös valvoa näiden kriteerien hyväksymistä ja muut, ehkäpä muuttaakin niitä delegoiduin säädöksiin tai sanomalla sanansa delegoituihin säädöksiin. Ja on tärkeää myös keskustella siitä, voitaisiinko rekisteröinti ja toteuttaa ainoastaan voittoa tavoittelemattomien, tavoittelemattomien yhteisöjen toimesta vai myös voittoa tavoittelevien. Ja tietysti Euroopan unionin näkemykset täytyy ottaa huomioon, jos tämän asetuksen pohjalta halutaan säätää uusia sääntöjä. Ja esittelijä haluaa tietysti kiittää komissiota siitä, että se otti huomioon meidän kysymyksemme ja halusi olla yhteistyöhaluinen ja vastata meidän kysymyksiimme. Ja mielellämme kuuntelemme, mitä kollegoilla on sanottavanaan tästä asiasta. Kiitoksia kovasti kollegat. Kiitoksia tästä keskustelun aloituksesta. Ensin Högmark EPP-ryhmästä saa puheenvuoron. Kiitokset esittelijälle ja Pettersinille hänen äh, mietinsä esittelystä. Äh, tämä on asia, joka ei varmasti äh, aiheuta suurtakaan päänkivistystä. Ollaan ihan pragmaattisia ja käytännönläheisiä tässä. Ja sitten ja saavutetaan eh, tässä edistystä tässä EU-aluetunnuksen käyttämisessä. ja on vakiintunut eh, tässäkin vaiheessa. Eh, tätä kautta digitaaliset yhtenäismarkkinat vahvistuvat, EUn e verkkoidentiteetti vahvistuu siinä samalla, ja jos ajatellaan tätä digitaalisia markkinoita kokonaisuutena. Ne ovat kaikki olennaisia tässä pari sanaa, jotka ovat, on, on hyvä tuoda esille ja parantaa tätä tilannetta. Eli sen on oltava yksinkertainen, jotta se vakiintuu käyttöön laajasti, mutta kuitenkin riittävän varma ja turvallinen, että sitten voimme puolustautua mahdollisia hakkerointeja tai muita tällaisia vasta. Siis yksinkertainen ja turvallinen, turvallinen ja yksinkertainen. <clears throat> Tämä on vähän tällaisia ristiriidassa keskenään, kun me, me, mitä ta, turvallisempi se on yleensäkin, niin sitten asia niin sitä sitten rajoittuneemmaksi se myöskin muodostuu tässä vaiheessa. Ei kyllä kuitenkin täällä EU-tunnuksen kanssa pitäisi näin toimia, vaan pikemminkin toisinpäin, vaan kor, kor, jos kor, korostamme tätä turvallisuusaspektia, sen ohella on myöskin helppo edetä sitten, että vakiinnuttaa tämä verkkotunnus sitten laajaan, laajaan käyttöön eurooppalaisille kansalaisille yrityksille. Ja huom- samalla sitten huomataan, että tavallaan vähän upgradeatuksi tätä koko fasadiamme. Eli ihmiset, jotka ovat sitten todellakin mukana tämän verkkotunnuksen globaalistamisessa. Komission ehdotus on oikein hyvä. Sitten sieltä on tullut koko joukko kannatettavia ehdotuksia. Jään odottamaan kiinnostuneena keskustelua siitä, miten voisimme edetä tehostamalla tämän tunnuksen turva, te, turvaominaisuuksia ja samalla edistääksemme sen laajenemista. Kiitokset. Puhun tässä Chaba Mollarin puolesta. Unioni unionin neuvosto ja parlamentti on esittänyt, että aluetunnuksen käyttö on ollut menestyksekäs vuodesta 2005 lähtien ja komissio on tehnyt johtopäätöksen, että aluetunnuksen käyttö on edelleenkin relevanttia. Tosin samaan aikaan täytyy vastata tiettyihin uusiin haasteihin ja siksi tämä esittelijän esitys ja myös sitten tuon sääntelykehyksen korjaaminen EU-aluetunnuksen toteuttamisen korjaamiseksi on perusteltua. Ja yleinen luottamus on tietysti yksi perustekijöistä. Komission ehdotus tuon julkisen kuulemisen jälkeen vuonna 2017 on hyvä. Enemmän sidosryhmiä täytyy saada mukaan tässä asiassa. Se on oikein myönteinen suuntaus. Ja kun esittelijä esittää, että asetusta korjattaisiin sellaisiin osatekijöin, jotka korjaisivat tuota tunnuksen käyttöä ja erityisesti sisämarkkinoilla sen käyttävistä helpottaisivat rekisterin ja komission välinen yhteistyö liittyy hallinnointiin unionin aluetunnuksen käytössä. Se voidaan myös hyväksyä. Tällä hetkellä täytyy tosin kiinnittää huomiota keskusteluissa seuraavan asiaan huomiota. Varjoesittelijä unionin teolliset tekijänoikeuksiin erityisesti kiinnittää huomiota ja EU IPO täytyy ottaa tässä huomioon, varsinkin kun mietitään tavaramerkkien rekisteröintimenettelyä. Ja tämän menettelyn käsittelyä pitäisi käyttää enemmän. Ja tästä on kyse myös siitä, millä tavalla eh, käytetään eri tavaramerkkejä sitten mahdollisesti väärin täytyy määritellä niistä tietyt seuraamukset ja moni eh, sidosryhmien välinen sihteeristö, joka tätä hallinnoisi, olisi hyvä asia ja sitten myös komissio valvoo tätä asiaa. Ja me olemme sitten tietysti eh, keskustelleet omassa puolueryhmässämme tästä asiasta ja odot, esittelijä, arjoesittelijä odottelee innolla nyt keskustelua. Eli tämä Chapa Molnarin puolesta. Kiitos. Thank you. Uh, what? Kiitoksia kovasti. Se oli siis varjoesittelijämme lausunto ja koordinaattori luki sen. Sitten Seuraavaksi on tosiaankin Tosenovski ECR-ryhmästä. Hän on Bashirin paikalla. Kollega Bashir mnie požádal, aby... Kiitokset. Bashir on pyytänyt minua pahoittelemaan, ettei hän tänne päässyt ja esittämään hänen kantansa varjoesittelijänä asiaan. Hän on samaa mieltä tästä ehdotuksesta. Yleisluontoisesti aluetunnusasia on kehittänyt sähköistä kauppaa ja vähentänyt rekisteröinnin alinnollista taakkaa. Kollega kiittää esittelijää tästä hyvästä ehdotuksesta ja tukee pitkälti monia ehdotuksia. Kuitenkin olemme samaa mieltä siitä, ettei kaikkien pitäisi automaattisesti saada tätä aluetunnusta haltuunsa ottaa, koska tiettyä huolta on siitä, että asia politisoituu, mikäli tämä oikopäätä linkittyy unionin arvoihin. Yritykset näin voisivat sitten joistain tietyistä tällaisista syistä olla pääsemättä käyttämään koko aluetunnusta ja näin sitten yritysten toiminta voisi haitantua. Näin Bashir toivoo yhteistyötä tästä asioista ja sisämarkkinoiden yhteen toimivuuden parantamiseksi. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Eipä näytä siltä, joten pyytäisin seuraavaksi DG Connectin edustajaa käyttämään puheenvuoron komission puolesta siis. Kiitoksia. Minä todellakin tulen komissiosta. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Haluan kiittää niin ikään hyvästä yhteistyöstä mietinnön valmistelussa. Kuten muistitte, niin tämä aluetunnus lanseerattiin jo vuosia sitten. Tarkoitus oli edistää sisämarkkinoita myös netissä korostaa EUn arvoja ja antaa turvallisuutta ja turvaa verkon käyttäjille. Tämä on nyt menestynyt aika hyvin. Meillä on 3,8 miljoonaa rekisteröintiä tämän .eu-aluetunnuksen alla. On tärkeää, että äh, virtaviivaistamme nyt asetusta. Tämän ehdotuksen tarkoitus on siis tarjota riittävästi joustavuutta tälle eu e tunnukselle ja sen käytölle. Uudessa ehdotuksessa parannetaan myös aluetunnuksen hallinnointia. Tässä on tarkoitus saada aikaan tällainen monia sidosryhmiä palveleva yksikkö, joka palvelee niin kansalaisyhteisöä kuin yliopistomaailmaakin ja yritysmaailmaa. Ja on tärkeää, että että äh, jokainen saa äänensä kuuluville, äh, kun puhutaan internetin hallinnosta. Lopuksi haluaisin korostaa sitä, että ehdotuksessa halutaan antaa aluetunnuksen käyttöoikeus myös niille EU-kansalaisille, jotka asuvat kolmansissa maissa. Eli voivat mennä nettiin käyttämällä omaa internet-identiteettiään, olivatpa missä tahansa. Tarkoitus on se, että yhä useammat käyttäisivät tätä .eu.eu-aluetunnusta e niin, että eurooppalaiset voisivat korostaa omaa eurooppalaista identiteettiään ja eurooppalaisia arvoja, kuten monikielisyyttä ja yksityisyyden suojaa ollessaan netissä. Kiitoksia kovasti. Jos sallitte, niin Pyytäisin saada itsekin sanoa muutaman sanan. Tai oikeastaan antaisin esittelijän korvaajalle puheenvuoron. Kiitokset. Rakentavia kommentteja on kuultu. Olen varma, että esittelijä on näihin näistä kiitollinen ja odottelee todella jatkokeskustelua myös varjoesittelyiden kanssa me saisimme sitten todennäköisesti vuoden loppuun mennessä tästä johto, jo, lopputulokset. Ja näyttää siltä ainakin tällä erää. Kiitokset puheenjohtaja joka tapauksessa jatkoa odotellen. now we go. Seuraavaksi menemme tärkeään tiedotukseen 26.10 kello 16 on tarkastusten jättöpäivä, se on keskiviikkopäivä. Äänestys 21. marraskuuta ja täysistuntoon tämän kanssa mennään luultavasti tammikuussa 2019. Sitten kohta kahdeksaan on seuraava kohta, eli oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalveluiden yrityskäyttäjiä varten. Ja mehän laadimme lausunnon säännön 53 perusteella IMKO-valiokunnalle. Se on vastuuvaliokuntana. Eli pyytäisin e, lausunnon laatijaa Zaborskaa käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia. veľmi puheenjohtaja, hyvät kollegat. Nyt kun ajattelemme oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta verkossa toimivien välityspalvelujen käyttöä varten, pohjautuu itse asiassa kahteen peruskysymykseen, eli millä tavalla yrityskäyttäjät päivittäin toimivat ja millä tavalla sitten verkossa toimivat välityspalvelut toimivat itse asiassa ja miten sitten käyttäjät voivat käyttää omia verkkosivujaan ja hakukoneita. Artiklat 3-8 on tässä kyseessä tuossa luonnoksessa. Puhutaan eri ehdoista ja välityspalvelujen määrittelystä ja järjestykseen asettelusta ja epäreilusta kohtelusta, tietoihin pääsystä ja eri ehtojen esittämisestä eri välityspalveluiden kautta. Tämä asia tietysti liittyy myös artikloihin 9.12, missä, jossa on esitetty nuo ristiriitain ratkaisutavat, eli erilaiset alustat, joilla voidaan ratkoa kiistat. Voidaan käyttää välityspalveluja, kiistan välityspalveluja ja tässä on myös luodaan erilaisia mahdollisuuksia, kuten artikloissa 5 ja 6 esitetään tuosta järjestyksen asettamisesta ja epäreilusta kohtelusta. Yleisesti ottaen täytyy sanoa, että komission esittämä on suorastaan laadukas tasapainoinen myös. Monet ovat tätä arvostelleet monista syistä sinänsä, mutta se on kuitenkin tasapainoinen esitys ja minun tekstissäni esitetty kanta kiinnittää huomiota kunnianhimoiseen lähestymistapaan liike-elämän kannalta. Komissio on ehkä ollut vähän turhavarovainen ehdotuksessaan mutta sitten on muutama kohta, jossa tekstissä on vähän liikaakin reippail, reippaasti menty eteenpäin, kun ajatellaan tuota verkossa toimivaa järjestelmää. IMKO-valiokunnan edustajan kanssa olen keskustellut tästä tuskin kommentteissani on sen enempää ongelmaa ja toivottavasti tarkistuksianne miettiessänne voitte käyttää myös minun ajatuksiani hyväksi. Mielestäni tässä on kaksi kunnianhimoista ehdotusta kyseessä. Uusi uuden asetuksen täytyy asettaa hakukoneille ja alustoille velvollisuus yrityskäyttäjille ja verkkosivujen käyttäjille pääsy tietoon kun kyse on kuluttajien ja yrityskäyttäjien välisestä yhteistyöstä. Me emme saa ajaa tilannetta siihen, että tietoa yksityistetään hakukoneiden kautta, vaikka kyse on kaiken kattavasta tietojen pääsyoikeudesta. Meidän täytyy myös kieltää väärät käytänteet välityspalveluissa, joissa rajoitetaan sitten kaupallisten toimijoiden oikeuksia tarjota omia kanaviaan pitkin palveluitaan ja tuotteitaan ja luoda näin sitten suotuisammat asemat tietyille muille toimijoille ja se sitten ikään kuin unionin lainsäädäntökehyksen ajaisi tyystin turhaan asemaan. Ja sitten vielä me haluaisimme haluaisin kiinnittää huomiota tuohon järjestykseen asettamiseen. Komissio on mennyt tästä, tässä ränkin kysymyksessä liian pitkälle ja näin myös uskon, että tuon järjestyksen asettamisen avoimuuden täytyisi olla selkeä. Parametrit täytyisi myös olla selkeästi esitettyinä, miksi tiettyjä kriteereitä on käytetty, miksi taas toisia ei. Eli jonkunlaista selitystä halutaan käyttää eh, tietoa siitä, miksi joissain tapauksissa käyttäydytään toisella tavalla. Näiden pitäisi olla eh, selkeämpiä. Ja vielä, saanko minuutin vielä? Eli jos ajattelen tuota epäreilua kohtelua, tässä pitäisi olla siis hakupalvelut myös mukana. Tästä keskustelemme myös komission kanssa. Kun kyse on suurimmasta hakukoneesta, niin on tehty päätös tämän tyyppisen toiminnan kiellosta. Ja tässä eri, eriävästä kohtelusta täytyy ilmoittaa, kun kyse on organisesta hausta. Ja saatettaisiin ajautua siihen, että avoimuuden nimissä hyväksyttäisiin sitten vääränlainenkin hakukoneen käyttö, mutta en ole ihan varma tästä vielä, en voi sanoa ihan suoraan, olenko tästä asiasta komission kanssa samoilla linjoilla vai ei. Jos teillä on kysyttävää, niin voi mielelläni vastata. Kiitos. I would like to ask... Haluaisin pyytää sorinjoa, kor, joka korvaa SNDn esittelijää. Voisinko pitää teitä käytämään puheenvuoron? My colleague... Kiitos puheenjohtajan. Kollega Kaili ei päässyt paikalle edustaa parhaillaan parlamenttia konferenssissa Yhdysvalloissa. Kiittää kuitenkin komissiota tästä alustavasta ehdotuksesta ja esittelijää sitten tämän kokonaisuuden työstämisestä. Tämä on itse asiassa hyvin, hyvinkin tärkeä asia tulevaisuuden kannalta, jos ajatellaan tätä yhteistyötä. Itrehän tässä on avainasemassa. On tietenkin tärkeää, että tämä kaikki toimintaedellytykset ovat tarpeeksi avoimia ja me haluamme tietenkin sitten pyrkiä e-, estämään tällaisten sattumanvaraiset liiketoiminnan lopetukset. Ja ylipäätänsä turvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää mm, peräänkuuluttaa maksimaalista avoimuutta näissä välitystoimissa jos, jos ajatellaan tätä, tätä teknologiaa, jota tässä ollaan kehittämässä, samoin myöskin sitten ajatellaan tavaran tai palvelujen tuottajien välittämistoimia. Tämä toimet rajoitetaan sitten toimijoiden keskenäiseksiin, eikä pidä niitä ulottaa kuluttajien rasitteeksi jos ajatellaan eh, eh, näitä toimivaltakysymyksiä ja oikeudenkäyttö, sitä pitää tietysti valita niin, että, että, että ovat sitten mahdollisimman puolueettomat. Keskiviikkoon mennessä pitää muutosehdotukset eh, esittää Kailin nimessä. Edelleen kiitän esittelijä ja, ja sitten no, odottamaan näitä kompromissi kokouksia, jotta saadaan tästä mahdollisimman hyvä esitys. Kiitoksia näistä kollegoista, ää, näistä kommenteista kollegan nimissä. Viiring, joka taas on toisen edustajan siellä. Kiitokset Tällaiset palvelut sähköisessä kaupassa ja muussa vastaavassa ovat haastaneet meidän perinteiset liiketoimintamallimme ja ne ovat merkittävässä asemassa avaamassa uusia mahdollisuuksia investoijille ja vastaamassa erilaisiin tarpeisiin sisämarkkinoilla strategiassa on erilaisia toimia esitettynä ja tämä on hyvä askel, jonka komissio nyt on ottanut, jotta saamme sitten selkeän oikeuskehyksen yrityksille, jotka pyrkivät käyttämään tällaisia eh, verkossa toimivia välityspalveluja sisämarkkinoilla. Tuen tätä esitystä. Se hienosti korostaa sitä, minkä, eh, miten meidän sääntöjemme avulla pystymme sitten avoimesti ja kilpailukykyisesti tarjoamaan eh, alalla toimiville avoimen pelikentän. Jos me tarvitsemme tällaisia suuria sääntöjä, pienten ja suurten yritysten ja toimijoiden täytyisi olla, pystyä olemaan mukana tasa-arvoisesti. Hallinnoista taakkaa täytyy välttää ja samoin kustannusten taakoittumista. Minä olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tasainen pelikenttä tarvitsee kuitenkin vähän kunnianhimoisempaa lähestymistapaa, kun ajattelemme hakukoneita ja välityspalveluja. Niissä pitäisi olla samat säännöt, kun ne toimivat samalla tavalla. Ja toiseksi näiden hakukoneiden palvelujen tarjoajien täytyisi toimia avoimesti ja esittää sellaiset parametrit, joiden kautta sitten ei suosita tiettyjä palveluita tai tiettyjä tuotteita, vaikka näin tapahtuukin sitten joidenkin tiettyjen sivujen kautta me tarvitsemme tasapainoisempaa lähestymistapaa tuohon riitojen ratkaisuun, jotta nuo alustat ja sitten yrityskäyttäjät voisivat hyvässä luottamuksen hengessä toimia. Yrityskäyttäjillä täytyisi olla oikeus päästä sellaiseen tietoon, jota on kaaperäisin monen välisistä yhteyksistä jotta voidaan palvella asiakkaita parhaalla tavalla. Ja nämä ranking parametrit tarvitaan, niiden, niiden täytyy esittää hyvin avoimesti, jotta voidaan avointa kilpailua esittää eikä täytyisi, tarvitsisi sitten liikesalaisuuksia palaa, ryhtyä paljastamaan. Jos katsomme näitä sisäisiä käsittelyjärjestelmiä, niin meidän täytyy välttää erilaisia sivuvaikutuksia jotka liittyvät yrityksen kokoon ja markkina-asemaan. Meidän täytyy tarjota investoijille ja kuluttajille mahdollisuus eri alustoilla tehdä valveutuneita päätöksiä. Minar aikoo tehdä muutaman tarkistuksen tähän, mutta Orhan odottaa hyvin hedelmällistä yhteistyötä. Kiitoksia näistä kommenteista. Sitten herra Agavon edustaa Euroopan komissiota eh, DG Connectia. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia myös esittelijälle. Täytyy todeta, että Tämä on yhteinen asiakirja. DG Connect on tehnyt tämän läheisessä yhteistyössä toisen osaston kanssa. Ja täytyy tosiaan kehua jäseniä siitä, että näin yksinkert- yksi, yksityiskohtaisesti ja hyvin ymmärrätte tämän monimutkaisen asian. Ja se, mitä me olemme yrittäneet saavuttaa, niin on kyllä tullut ymmärretyksi täällä. E- erityisesti Zabowska on älynnyt kaiken oivallisesti. Komission ehdotuksen logiikka perustui siihen uskoon, että nyt on aika toimia, jotta voidaan puuttua niihin elementteihin, joista meillä on selkeää näyttöä ei-lojaalista käyttäytymisestä. Eli me tarvitsemme perussäännöt reiluudelle ja avoimuudelle – ja tälle valiokunnallehan on tärkeää myös se, että pääsemme hakemaan oikeutta tai jopa voidaan tehdä joukkokanne reilun välittäjän kautta. Sehän antaa pk-yrityksille tai helpottaa niiden elämää. Nehän ovat usein riippuvaisia tällaisista alustoista, eikä niillä ole mitään paikkaa, jonka puoleen kääntyä, jos haluavat valittaa. Ja usein se näyttö, jota meillä on ollut, ei ole mahdollistanut sitä, että olisimme voineet tehdä sellaista johtopäätöstä, että tiukemmat säännöt olisivat perusteltuja. Nämä tapaukset liittyvät muun muassa eh, hintojen pariteettilausekkeisiin. Eh, me olimme ehdottaneet avoimuuslausekkeita ikään kuin ensimmäisenä askeleena ja sitten tällä, eh, tämä niin kutsuttu online-alusta tulee valvomaan tilannetta. Sehän kokoontuu ensimmäisen kerran tänä, tässä piakkoin. Ja lyhyesti vielä sanoisin muutaman sanan niistä tarkistuksista, joita Saborska on ehdottanut. Hän jo totesi, että tai siis mekin olimme oikeastaan jo ajatelleet muun muassa artiklan 6 laajentamista ja artiklan 7 laajentamista ö, hakukoneisiin, mutta meidän mielestämme tässä lopulta kuitenkin mentiin liian pitkälle kun ajatellaan kuinka kattava tämä instrumentti on. Ja noin 7000 pientä alustaahan Euroopan unionissa on. Ja mitä sitten tulee näihin NFF-ehdotuksiin, niin tällä hetkellä komissio tutkii asiaa Euroopan laajuisesti yhdessä kilpailuviranomaisten kanssa Katsomme, minkälaisiin toimiin esimerkiksi kansalliset kilpailuviranomaiset ovat jo ryhtyneet ja odottelen kiinnostuneena uusia keskusteluja kanssanne. For your remarks. Kiitoksia. Ja sitten Zaborska esittelijä. End remarks. Loppuhuomiot. Ďakujem Kiitokset. Kiitokset jolle. Kiitokset Esi- varjoesittelijöille ja komissiolle tietysti äh, näistä ajatuksista. Tässä on jo kuullusta päälteltävissä se, että äh, suurempia mielipideeroja ei pitäisi esiintyä. ITRE-valiokunnan lopputekstiä työstäessämme odottelemme toki myös sitten yhteistyötä ja tarkistuksianne. Kiitos. Uh, Kiitos. Tarkistusten takaraja on lokakuussa. Ei kun hetkinen, se on 26. päivä tätä kuuta. Keskiviikkohan se on, kello 12. Keskiviikkona kello 12, kahden päivän kuluttua tai allekin. Ja lokakuussa äänestetään IMKossa ja Siis IMKossa 6.12. ja IMKossa lokakuussa, ITRESSä lokakuussa. Seuraava kohta on kohta yhdeksän. Lohkoketju tulevaisuuteen suuntautuva kauppapolitiikka. Se on oma aloite mietintömme. Ja 54 säännön mukaisesti tämä liittyy myös Libeen, Live-valiokuntaan. Tässä on kyse hajautetuista tilikirjateknologioista, jotka toki kiinnostavat ITREä. Ja meillä on jo toukokuussa olemme esittäneet kysymyksen hajautettuja tilikirjateknologioita koskevista asioista. Olemme laatineet siis lausunnon ja esittäneet kysymyksen. Ja nyt pyytäisin Christian Silvio Bushoita käyttämään puheenvuoron asiasta. Thank you very much, President. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja kapasiteettia voitaisiin huomattavasti tehostaa, jos tällainen DLT eli hajautetun tilikirjan teknologia saataisiin laajempaan käyttöön. Energia, terveydenhuolto ja teollisuustuotanto voisivat saada juuri tästä eli uutta boostia. Tämä voisi parantaa kauppajärjestelmiä parantamalla avoimuutta kun ajatellaan tuotteiden ja tuotteiden tuotanto-olosuhteita ja myöskin logistiikka on eri, tässä tärkeässä roolissa kustannusten säästö byrokratian vähentymisen kautta ja kuluttajan suoja tietenkin tässä olennaisena taustavaikuttajana, kuten päätöksentekokriteeriä. Jos ajatellaan tämän valiokunnan luonnosta, pyritän tässä olemaan mahdollisimman laajasti asiaan suhtautuvaan, mutta, mutta myöskin tiiviisti. Olen ollut läheisessä tekemisissä näiden asiantuntijaryhmien kanssa ja minun lausuntoluonnokseni tiivistyy seuraavaan. Intan mietintö pyrkii nimenomaan yhdenlaista DLTtä edesauttamaan, eli tämän yksityistä kautta kehitettävään teknologisesti riippumattomaan ulvottamaan teknologiaa suuntaan. Se on vielä kehitteillä. EU pitää luoda sellainen ekosysteemi, missä yritykset ja startup-yritykset äh, saavat helposti rahaa. Toisekseen minä peräänkuulutan te- te- tehostettua yhteistyötä komission ja jäsenmaiden välillä niin että voitaisiin realiteetä käyttää sitten hyväksi varmistamalla seuranta- ja tar- tarkkailujärjestelmiä, joilla sitten mm, jäljittää epä- asiallista epäallisia kilpailutilanteita ja rahanpesua ja sen, sen, sen, sen tapaista toimintaa. Älykkäät sopimukset voisivat olla erittäin tärkeässä roolissa kansainvälisessä kaupassa, mutta nyt tällä haavaa tämä teknologia ei ole vielä tarpeeksi kehittynyt, että sitä voitaisiin pitää oikeudellisesti olennaisena. Mitä sitten tulee näihin ympäristöseurauksiin, tämä lohkoketjutus erityisesti olkoon ympäristöystävällistä ja energiapihiä toimintaa Samoin eh, tulisi tietysti kytkeä muuhun teknologiaan, eh, kvanttilaskentaan, eh, tavaroiden internettiin ja muihin. Samoin pyrkiä sitten kaiken loppupeleissä automatisoimaan kansainvälistä kauppaa. Ja olemme kuitenkin pyrkineet komissiolta peräänkuuluttamaan erilaisia lausuntoja turvallisuuspiirteistä ja riskeistä Esimerkiksi kvanttitietokoneiden aiheuttamat riskit ovat tässä avainasemassa. Ja mitä sitten tulee, vielä tällaisen lohkoketjun selvittämiseen järjestötasolla, siinä pitäisi pyrkiä kumppanuussuhteisiin. Nyky, nykyisin 25 jäsenmaata plus Norja ovat tässä yhteistyössä mukana näin teknisesti ja sääntöpoliittisesti voitaisiin saada tasavertaiset toimintaedellytykset kaikille. Olen pyrkinyt tasapuolisesti ottamaan tähän kantaa. Pyydän, että jätätte englanninkieliset muutosehdotuksenne mahdollisimman pian. Muistan, että päätarkistujen jättämisen takaraja on huomenna. Nyt jään sitten odottamaan kompromissiehdotuksia salista. For your, uh, short Kiitoksia näistä lyhyistä huomioista. Varjoesittelijä Kiring tuolta ALDE-ryhmästä saa puheenvuoron. Yes. Thank you, Chair. Sorry. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kiitokset Pusoille tästä luonnoksesta. Kiitos siitä, että hän on myös Alden ajatuksia ottanut jo huomioon. Muutamaan kohtaan kiinnittäisiin huomiota, joihin esittelijä ei vielä ole vielä mielestäni puuttunut. Ensiksi voimme sanoa, että lohkoketju ei sinänsä ole sovellus, vaan teknologiaa useaan erilaisen uuden sovelluksen takana. Ja siitä syystä meidän täytyy näitä sovelluksia lailla säätää. Muussa tapauksessa innovointia ja uusien sovellusten tuotantoa me rajoitamme liikaa. Toiseksi sitten tämän lohkoketjun mahdollisuudet energiamarkkinoilla kun ryhdymme täytäntöönpanemaan tätä uutta teknologiaa, niin olemme askelta lähempänä unionin energiamarkkinoiden täytäntöönpanoa ja saavuttamista. Näin voitaisiin sitten automaattisia älysopimuksia kuluttajien, kuluttajille tarjota. Ja lopuksi sitten tämän uuden teknologian teollisuudelle tarjoamalle valvon sanalle, va- vallankumoukselle myös kuluttajia tämä, ja tämä sitten mullistaa. Tämä uusi teknologia voisi ratkoa tiettyjä hankaluuksia esimerkiksi teollisen tekijänoikeuskysymyksissä, kun kyse on pienistä i, i, näistä IP-tunnuksista. Odottelen kovasti yhteistyötä ja keskustelua varjoesittelijöiden välillä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ja nyt Kailia korvaa edustaja Nika ECD-ryhmästä. Kiitos tästä. Eeva Kaili, Eeva Kaili eh, edelleen pahoittelee, ettei päässyt tänne kanssamme, mutta eh, pyrin parhaani mukaan välittämään hänen ajatuksensa. Edustaja Kaili eh, on tyytyväinen tästä hankkeesta. Se jatkaa tätä hankkeita, hanketta, jota omassa päätöslauselmassa me jo olemme ajatelleet ja sitä äänestämme sitten lokakuun alussa. Inta on tarttunut tilaisuuteen ja laatinut tästä mietinnön. Ja jos ajatellaan tätä sääntelyä, niin sehän tulee tietenkin rakentaa mahdollisimman neutraalille alustalle – jos, jos ajatellaan tämän, tällaista hajautetun tilikirjan teknologiaa ja sen tulevaisuutta esimerkiksi juuri tässä tuotantoketjussa, se voi olla helpottava tekijä siinä. Sen infrastruktuurin rakentaminen asianmukaiseksi on tietenkin erittäin tärkeää, se edellyttää yhteen toimivuutta ja ja tällaista standardointia eri tilikirjojen välillä, samoin kuin tässä lohkoketjussa, kuiten koko kansainvälisen kaupan ketjussa kansainvälisen kaupan automaatio on, on, on tietenkin potentiaalinen mahdollisuus, mihin komission tuli, mitä komission tulisi selvittää lohkoketjujen kautta voitaisiin taistella veronkiertoa ja muita laittomuuksia vastaan jos kyberturvallisuus on tässä avainosa, avainroolissa saman kuin tiedon, tietojen suoja, tietoja tällä tavalla vaihdettaessa me omassa lausunnossamme eh, korostamme sitä, että, että tässä on suuri mahdollisuus PK-sektorille eh, tarjolla ja osallistua tehokkaasti kansainväliseen eh, tuotantoketjuun ja toimitusketjuun. Ja, ja, samoin tämä, tästä voitaisiin saada aineksia älykkäisiin maksuvälineisiin ja niiden kehittämiseen. Kiitokset puheenjohtaja kärsivällisyyttä Tämä oli Kailin kanta. Maybe not excellent. Oh. Järjestys ehkä ei ollut erinomaisen mahdollinen, mutta saitte kuitenkin nyt mahdollisuuden puhua kollegan puolesta, Kailin puolesta. Saitte sanoa kaiken tarpeellisen. Sitten annan vuoron Aga Vuolille DG Connectilta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair, and thank you to the rapporteur once more. Kiitokset, kiitos esittelijälle lyhykäisesti. Kiitokset tästä mainiosta tekstistä. Me, siinä on paljon samoja asioitakin kuin meilläkin. Muutama, pari pientä kohtaa itse asiassa. Komissio on seurannut parlamentin alulle panevaa liikettä, kun parlamentti kiinnitti huomiota tähän teknologiaan useassa mietinnössä ja aloitteessa. Olemme tyytyväisiä tähän ja todellakin tiedämme, että meidän pitäisi olla sitten ihan eturintamassa teknologian käytössä. Olemme samaa mieltä kanssanne tässä. Komissio on juuri tästä syystä ottanut, tämän, ottanut käyttöön tämän tarkkailukeskuksen ja haluamme siis yhdessä hallinnoida tätä kenttää jäsenvaltiot voivat sitten tämän tarkkailukeskuksen kautta identifioida näitä uusia tapoja ja myös sitten hyvin merkittäviä aloitteita, joita on saatu aikaan ja minkälaisia erilaisia alustoja on käytössä Euroopan unionissa. Ja näin voimme sitten päästä paremmin jyvälle eri potentiaalista, jota käytettävissä on. Ja lopuksi vielä kiinnittäisin huomiota näihin eri ehdotuksiin ja asevoiluksiin kaupan, kansainvälisessä kaupassa. Näin ei vielä ole meidän prioriteettiluettelossamme, mutta keskustelemme asiasta kuitenkin asiasta vastaavissa kokouksissa ja odottelemme sitten parlamentin kantaa tähänkin, mutta olemme tosiaan valmiita auttamaan tätä ryhmää työssä. Andrew Ange Kiitos näistä huomioista ja kiitoksia myös lausunnonlaatijan näkemyksestä ja sitten esittelijä. Like to thank uh, Madame Kiitokset tästä. Kiitokset näille kollegoille Vierinkille ja Kailille, eli heidän puolestaan puhuneille. Samoilla linjoilla he ovat kuin mitä itse ehdotin. Eli tämä tätä tekstiä voidaan vähän kyllä parantaa vielä. Joka tapauksessa haluamme välittää selkeän viestin siitä, että unionin pitäisi olla uuden teknologian keskiössä ja tukea niitä ja miettiä sitten, minkälaisia vaaroja mahdollisesti tällaiseen teknologiaan liittyy, jos yleistämme tätä lohkoketjua. Mutta se on kuitenkin suuri mahdollisuuden hetki unionin teollisuudelle kilpailukykyä kehittää. Kiitokset kuitenkin, odottelen tarkistuksia ja sitten voin saada aikaan myös kompromissiratkaisuja. Kiitos. No niin, sitten ihan lyhyesti 8. lokakuuta kello 18 on takarajaa tarkistusten jättämiselle, eli 10 päivää on aikaa. Se on muistaakseni Strasburgin torstai tai jotain sellaista. Äänestys Itressä 5. marraskuuta ja Intassa 20. marraskuuta täysistunnossa joulukuussa äänestys, eli olkaa valmiita. Eli tarkistukset 80. Ää, äh, hyvä. Ja sitten mennäänkin viimeiseen kohtaan. Kyse on ITREN valiokunnan matkasta Norjaan 7-9. toukokuuta. Annan puheenvuoron Henna Virkkuselle. Hän on siis täällä paikalla, mutta sanon sitä ennen, äh, että meillä on aika pitkä lista äh, aiheita muun muassa sähkömarkkinoiden lainsäädäntö, kaasuverkostojen toimiminen, koko kaasuteknologian tulevaisuus, puhdas energia, jätteiden käsittely, hyvät hyssykät sentään. Te olitte kolme päivää Norjassa. Ehdittekö todellakin käsitellä kaikki nämä asiat? Yes, Mr. Chairman, nearly I could. Kyllä, melkein mutta itse asiassa olin paikalla vain kaksi päivää. Ohjelma oli tosi täpötäysi ja Salini otti sitten johdon käsiinsä kolmantena päivänä. Meillä oli niin paljon tehtävää, mutta vakavasti. Ihan lyhyesti, koska yleisö, kuulijakunta ei ole täällä kauhean suuri, mutta te olette saaneet myös kirjallisen kertomuksen Vierailu oli erinomainen ja se oli hyvin kiintoisa meille kaikille ja Euroopan parlamentin jäsenille, koska mehän olemme nyt käyneet Brexit-neuvotteluita viime kuukausina ja Norja on tietysti yksi niistä maista, joka ei ole EUn jäsen, mutta ovat erittäin läheinen kumppani EUlle. Ja siksi olikin kiintoisaa kuulla norjalaisilta mitä ovat mieltä suhteista Euroopan unionin kanssa. Energiamarkkinathan on kiintoisa sektori, koska Norja ei ole EUn jäsen, mutta toteuttaa lähes kaikkea energialainsäädäntöämme. Ovat juuri ottaneet käyttöön kolmannen energiapaketin Norjan lainsäädännössä ja parlamentissa toki keskustellaan siitä, miksi EU päättää kaikesta ja Norja ei mistä voi päättää, heidän vain täytyy hyväksyä, mutta on niin tärkeää Norille olla mukana meidän sähkömarkkinoissamme, että haluavat toteuttaa myös meidän sääntöjämme. Ja heidän talous- ja energiastrategiansa on kiintoisa, koska Norja käyttää ainoastaan uudistuvaa energiaa, käyttää, myyvät kaiken kaasun ja öljyn meille ja itse eivät käytä, käytä fossiili, fossiilisia polttoaineita, me käytämme ne. Ja sitten kun me olemme kaiken kaasun ja öljyn käyttäneet, niin Norja myy meille varastointitilaa, joten jatkossa voimme varastoida hiilemme heidän kaasu- ja öljykentilleen. Heillä on tällainen aika nokkela strategia. Ainoa paikka, jossa käyttävät fossiilisia polttoaineita on liikenne, kuljetus, mutta 25 prosenttia uusista autoista on sähköautoja, joten siellä ollaan menossa kohti sähköä ja ovat maailman johtajia tälläkin alalla. Kiintoisa oli tosiaankin tämä vierailu. Me keskityimme energia-asioihin, energiasektoriin, mutta kävimme aika hyvää keskustelua myös tutkimuksesta, koska Norja on erittäin tärkeä osa meidänkin horisonttiohjelmaamme. Se oli kiintoisaa. Ja meillä oli aivan erityinen mahdollisuus vierailla kaasulautalla 80 kilometriä merelle päin. Näimme, miten he siellä kaasukentillä toimivat. Ja pääsimme myös meren pohjalle hissillä 300 metriä. Se oli aika kiintoisa. Joten varmasti muistamme tämän matkan. Se oli oikein kiintoisa meille. Ja tosiaankin opimme paljon heidän energiataloudestaan ja taloudesta yleensä. Much, dear. Kiitoksia kovasti hyvä ystäväni Henna tästä briefauksesta. Tämä oli aika vir... Tämä myös äh, lähetettiin suoraan äh, netissä tämä, tämä teidän kokouksena, joten äh, me saatoimme ITRE-valiokunnassa seurata tätä teidän vierailuanne netistäkin. Kiitoksia kovasti. Kovasti. Henna Virkkonen todellakin oli valtuuskunnan johtaja ja antoi meille tärkeää tietoa tästä aiheesta. Ja nyt sanoisin vielä, että seuraava kokoushan on 8. lokakuuta 2018 iltapäivällä ja 9. päivä lokakuuta aamupäivällä 9.30 yhteen ja puoli kolmesta puoli seitsemän iltapäivällä. Eli kolmessa osassa kokoustamme seuraavan kerran. Onko teillä muita asioita? Minulla ei ole. Joten mennään seuraavaan esityslistan kohtaan. Sehän on koordina- koordinaattoreiden kokous. Jotkut teistä pääsette nyt sitten vapaalle.